I want to start, but I cannot start because the rapporteur isn't here. Haluaisin aloittaa, mutta en voi, koska esittelijä ei ole paikalla. Can somebody ask where Mrs. Trüffel is to be found? Voisiko joku selvittää, missä edustaja Tryppel on? Good morning. I am, I'm starting with some uh, remarks. Aloitan kokouksen. Hyvää huomenta kaikille. Pyydän, pyytäisin teitä äh, lukemaan tarkkaan, mitä koordinaattorit eilen päättivät. Te olette saaneet sen te olette saaneet sen äh, sähköpostitse kokouksen loppuun mennessä teidän tulisi kertoa, mikäli teillä on jotain näitä päätöksiä vastaan. Koordinaattoreiden asiat sitten päätetään kokouksen loppuun mennessä. Nyt näen, että Helga Trippel on tulossa. Istuppas paikoilleen, niin voimme aloittaa äänestyksen. Wenn die zwei ersten Sachen hat, dann er ist man da. So, we are now starting with the, with the budget 2010. Uh, Aloitamme uh, vuoden 2010 talousarvion käsittelyn. Annan puheenvuoron ensin Helgalle, niin hän voi kertoa teille viimeisimmät asian tulat. Niin uh, hyvät jäsenet, yleisellä tasolla me olemme toistaneet vaatimuksenne liittyen budjettiin. Myös eilen käsittelimme hieman aihetta. Puhuimme siitä, että kulttuurialalle annetut määrärahat ovat aivan liian pienet. Joten kun on kysymys budjetista 2010, meillä ei vielä ole täyttä roolia siinä, mutta kun lähdetään seuraavaan poliittiseen keskusteluun ja kokonaisbudjetin käsittelyyn ja siihen, mistä eurooppalaiset varat kerätään, niin silloin meidän täytyy keskustella sitä, mihinkä budjetin pääosat menevät ja meidän tulisi budjettivaliokunnassa sitten käydä suurta keskustelua ja tuoda selväksi se, että meidän mielestämme varat kulttuurille, koulutukselle, medioille eivät riitä. Ja että eh, Euroopan unionissa me haluamme muuttaa asioita ja me haluamme muuttaa myös tätä eh, budjettikysymystä. kysymystä todennäköisesti tämä tulee johtamaan aikamoisiin ristiriitoihin hallitustenkin kesken, mutta toivon, että kollegat voivat tässä tukea ja auttaa. No nyt vuoden 2010 budjettiin. Te tiedätte, millä tavalla tämä budjetti on rakennettu, mistä varat tulevat. Me olemme yrittäneet tehdä selväksi, miten tärkeää esimerkiksi kommunikaatiopolitiikka on, ja se on näkynyt viime vuosina erilaisten verkottumisten kautta toimittajien, radiokanavien, televisioiden kanssa. Kaikki tämä näkyy ihan arkielämässä. Eurooppa kommunikoi, eikä ainoastaan vain ennen vaaleja tai sunnuntai puheissa, vaan että Eurooppa on osa poliittista arkipäivää. Me olemme pyrkineet tekemään selväksi myös, että että haluaisimme enemmän Erasmukselle ja koulutusohjelmille varoja sen vuoksi, että nämä ovat ohjelmia, jotka koskevat suoraan paikan päällä kansalaisia. Eli kysymys on siitä, että Eurooppaa ei tulisi pitää liian kaukaisena, vaan tässä on kysymys ohjelmista, jotka koskevat ihmisiä suoraan heidän arkipäivässään ja sitä kautta ihmiset voivat olla liikkuvia Euroopassa, oppia uusia koulutusjärjestelmiä, kieliä, kulttuuria ja sellaista. Tässä on kysymys eurooppalaisesta opintoarkipäivästä oikeastaan. Sitten on muitakin tärkeitä asioita, jotka olemme ottaneet uudelleen esiin. Olemme ottaneet esiin myös pilottiprojekteja, jotta jotka ovat olleet mukana tässä ensimmäisessä käsittelyssä liittyen esimerkiksi toimittajien rajat ylittävään vahvempaan yhteistyöhön. Kulttuurivaliokunnassa meillä on nyt sitten ensi, meillä on ollut ensimmäiset keskustelut tästä budjetista. Olen saanut ensimmäiset tarkistukset. Olen teidän kanssanne samaa mieltä näistä. Tässä on kysymys näissä tarkistuksissa oikeastaan siitä, että selkeytetään sitä, mitä me haluamme on vain yksi asia, eh, jota en hyväksynyt. Toisaalta tämä tarkistus vedettiinkin takaisin, joten oletettavasti me saamme aika helpon äänestyksen. Kiitos. Ich glaube, wir brauchen die Selvä. Meidän ei liene tarpeellista enää keskustella. Ensimmäinen keskustelukierros on käyty. Ö, onko täällä Ah, edustaja Paljadelli ei ole edes paikalla. Jotta hän olisi voinut valittaa siitä, että hänen tarkistustaan ei haluta hyväksyä. No, te olette saaneet äänestyslistan. Kollegoita on tarpeeksi paikalla. Yhdeksän EPPtä ja meitä on tarpeeksi. Ja niin, NI on myös paikalla, kyllä. Teillä on äänestyslista. Kohta yksi, tarkistus yksi, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kaksi, tarkistus kaksi, puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kohta kolme tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 4a. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 5. Tarkistus 8 puolesta. Nyt lasketaan. Dafür. Siis äänet puolesta. Äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 6a. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6b. Tarkistus 10 on vedetty takaisin. 6c. Tarkistus 11 puolesta vastaan hyväksy, tyhjää hyväksytty. Kohta 6 A tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 A tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eh, tällä tavalla muutettu ehdotus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Kiitos Helga. Siirrymme toiseen tämän päivään kohtaan numero yhdeksän. Europeana-hankkeesta on kysymys ja sen seuraavat vaiheet. Toinen syyskuuta kokouksessamme nimitimme Helga Tryppelin esittelijäksi. Ja te tiedätte kaikki, että Europeana on tällainen online äh, ohjelma, museoita, arkistoja ynnä muita. 2008 marraskuussa se oli osa äh, komission digitaalista aloitetta. Tavoitteena on äh, tehdä Euroopan kulttuurinen ja tie, tieteellinen perintö saataville internetin kautta kaikille. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen projekti ja sillä tulee olemaan hyvin paljon vaikutusta myös tulevaisuudelle. Tähän liittyy suuria asiakokonaisuuksia, sisältö esimerkiksi, mitä Europeanassa tulisi olla nähtävillä ja se, miten tämä organisoidaan, millä tavalla tätä hoidetaan, miten tämä rahoitetaan, miten tämä koko homma pyörii. Ja tänään meillä on ensimmäinen ajatusten vaihto ja esittelijä Helga Trippel ihan varmasti esittelee meille hieman perusteita ja ajatuksia. Meidän tulisi miettiä tässä koko keskustelussa copyrightia ja Googlea ja muita. Nämähän ovat hyvin isoja aiheita ja ne koskevat meitä kaikkia ja sen vuoksi meidän kaikkien täytyisi nyt löytää tässä oikea tie eikä tätä kautta sitten antaa vääriä signaaleita esimerkiksi Googlen suuntaan. Ja 30. marraskuuta mietinnön tulisi olla valmis. Tänään on siis ensimmäinen mielipiteiden vaihto Toivon mukaan saamme vilkka, vilkasta keskustelua aikaa niin, että sitten äh, saisitte tavallaan jonkinnäköisen kokonaiskuvan ennen kuin lähdette laatimaan tätä kokonaismietintöänne. Helga, ole hyvä. Ja, vielen Dank Doris, auch vielen Dank für die Kiitokset Doris, kiitos näistä sanoista. Edellisellä lainsäädäntökaudella Ranskan konservatiivikollega Marie-Hélène äh, halusi Äh, tai hänellä oli kaikki äh, narrut käsissään. Tästä asiastahan äh, oli päätetty poliittisesti, että Euroopan unioni haluaa rakentaa tällaisen yhteisen digitaalisen kirjaston. Tämä on suuri projekti, kunnianhimoinen projekti. Ja tällaisiin projekteihin, kuten aina, liittyy paljon kysymyksiä ja myös budjetti herättää aina kysymyksiä, miten paljon siihen tarvitaan. Me olemme yksityisten toimijoiden kanssa, jotka ovat kohtuullisen pitkällä oman digitalisointinsa kanssa. Tarkastele tätä asiaa ja sitä, millä tavalla ne ovat järjestelleet omia asioitaan. että kaikki, että Google viime vuosien aikana – ei välttämättä enää olen noudattanut kaikkia sääntöjä, koska Googlen kautta on julkaistu esimerkiksi eurooppalaisten kirjailijoiden kirjoja, kirjoja, jotka ovat vielä tekijänoikeuslain alaisia. Ja ne sanovat vain Googlessa esimerkiksi, että tässä on kysymys vain suuresta kulttuurisesta perinnöstä kuluttajille. Mutta näiltä esimerkiksi kirjailijoilta ei välttämättä ole edes kysytty, ovatko he valmiita antamaan luvan digitalisoimaan omia kirjojaan. Ja Google on sitten vain ohittanut näiden kirjailijoiden oikeudet ja toiminut omalla tavallaan. Amerikassa tämä amerikkalainen copyright on pehmeämpi, avoimempi, hieman joustavampi kuin eurooppalainen. Mutta vaikkakin käytettäisiin amerikkalaista tekijänoikeuslakia, niin siinäkin Google on kuitenkin astunut rajojen ylitse. Komissio on neuvotellut Googlen edustajien kanssa ja myös monien eurooppalaisten toimielinten ja elinten kanssa, esimerkiksi kirjastojen kanssa, jotka tekevät yhteistyötä Googlen kanssa, kirjailijoiden kanssa, kustantamoiden kanssa, kaikkien kanssa, jota tämä aihe oikeastaan koskee. Ja toivon tai ajattelin, että tästä tulisi tämä päälinjaus minun mietinnössäni. Eli tavoitteena on se, että äh, internetin kautta saadaan paljon informaatiota, mutta että ei kuitenkaan äh, poljeta tekijänoikeuksia. Äh, internettiin täytyy olla helppo pääsy ja vapaa pääsy informaation, kulttuuriperintöön ei tarkoita kuitenkaan sitä, että tämä olisi taloudellisesti ja rahoituksellisesti nollalinjaa. Ei. Kuten me olemme usein nähneet, kun me olemme keskustelleet esimerkiksi tämän piraattipuolueen kanssa Ruotsissa ja Saksassa, niin eh, tämä on aihe, josta puhutaan yhä tiukemmin ja eh, tunteet kuumeten. Tämä on aihe, joka on tärkeä kulttuurin kannalta, eh, kulttuuriperinnön luovuuden, kaiken tällaisen kannalta se on tärkeää. Ja meidän täytyy löytää jonkinnäköinen keino päästä tällaiseen sisältöön, mutta samanaikaisesti täytyy huomioida, että on ihmisiä, joiden täytyy elää eh, tästä kulttuurisisällöstä. Eh, joten eh, tässä on kysymys henkisestä omaisuudesta, tekijänoikeuksista, emmekä me voi rikkoa ja polkea heidän oikeuksiaan, tekijänoikeuksiaan vain digitalisoinnin kautta. Sen vuoksi tässä nyt on ollutkin aika paljon ristiriitoja internetyhteisön ja piraattien kanssa. Meidän täytyy pyrkiä myös siihen, että, että kaikki pääsevät käyttämään internettiä. Me saamme uutta sisältöä nettiin vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset voivat elää siitä, mitä he tuottavat. Ja uskoakseni me voisimme sitten saada myös paljon uutta tuotantoa internettiin. Mutta siinä vaiheessa, kun ihmiset eivät voi elää enää omalla hengen tuotteellaan, niin silloin me tulemme rikkomaan myös meidän kulttuurimoninaisuuttamme. Kulttuurinen moninaisuus on minusta meidän työmme yksi peruspilareita tässä, ja me taistelemme sen puolesta Euroopassa, ja meidän ulkopolitiikassammekin huomioidaan se, että monimuotoisuus on arvo ihan sinällään. Ja minun mielestäni tämä tulee vaikuttamaan myös siihen, miten europeana projektia rakennetaan. No mikä on europeanan tämänhetkinen tilanne? No kuten Pak sanoi, 2008 tämä käynnistyi. Meillä on nyt ensimmäinen luettelo siitä, miten eri jäsenvaltiot ovat tähän osallistuneet. Ranska on hyvin korkealla. Sillä on kaikkein eniten digitalisoituja tuotteita varastoituna. Ja sitten siitä lähdetään alaspäin. Ranskassa muistaakseni on yli 40 prosenttia ja muut maat ovat sitten tuolla yhden kahden prosentin tietämillä. Joten tämä on aikamoinen haaste myös jäsenvaltioille tehdä enemmän niin, että eurooppalaiset kansalaiset äh, saisivat käyttöönsä verkon kautta Euroopan äh, avulla tätä kulttuuriperintöä. Euroopanassa on tärkeää myös äh, toisin kuin Googlessa se, että käyttää kirjoja, taideteoksia ja muita tekijänoikeuslain alaisia tuotteita e, ei oteta mukaan näiden tekijöiden halua vastaan. Ja kaikkien elinten sitten kirjastojen tai muiden kulttuuritoimijoiden, joilla on nämä oikeudet, niiden täytyy neuvotella näiden taiteilijoiden kanssa niin että nämä taiteilijat saavat sitten korvauksen, kun heidän teoksensa digitalisoidaan. Joten tältä osin europeana on oikealla tiellä verrattuna Googleen. 7. lokakuuta Amerikassa on tarkoitus, oli tarkoitus, että tästä on suuri oikeudenkäynti, mutta Google on nyt tällä hetkellä vetänyt takaisin omat vaatimuksensa liittyen tähän e-book, e-, e-kirja korvauksiin. Joten minun mielestäni tämä onkin minun toinen teesini. Tämä europeana projekti on tavallaan meidän eurooppalainen mallimme myös, tai voisi oikeastaan sanoa, että tämä on myös sosiaalinen malli, mikäli me niin haluamme. Jos me haluamme, että on tällainen avoin, julkinen projekti, niin meidän täytyy miettiä, miten me Euroopan tasolla huolehdimme siitä, että sillä on myös tarpeeksi suuri budjetti. Ja esimerkiksi tämä kuuleminen pari viikkoa sitten, joka komissiossa järjestettiin, niin siellä komission jäsen Reding rinnakkain järjesti lehdistötilaisuuden samanaikaisesti, kun tämä kuuleminen oli vielä käynnissä ja sanoi, että meillä ei ole varoja tähän, joten tämä homma täytyy hoitaa Googlen kanssa. No en minä nyt näin nopeasti usko, että voidaan päättää asioita. Tästähän täytyy nyt lähteä taistoon ja miettiä, että haluammeko me ylipäätään tällaista avointa elintä meidän kulttuuriteostemme säästämiseksi, ennen kuin vain tässä annetaan tällaiselle monopolijätille kuin Googlelle kaikki oikeudet käsiin. Oikeastaan sysätään ne. Minun mielestäni tässä Reding teki väärin. Minusta on hyvä, että me täällä kulttuurivaliokunnassa keskustelemme asiasta, koska minun mielestäni tässä nyt on kysymys hyvin perustavaa laatua olevista kysymyksistä. Meidän täytyy tehdä tämä kulttuurinen intressi myös selväksi ja miten tärkeää tämä on myös kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta. Ja että ei lähdetä vain suoraan antamaan kaikkia oikeuksia tällaiselle suurelle monopolijätille. Ja sen vuoksi tämä on minusta erittäin tärkeä aihe, eikä tämä nyt Amerikassakaan ihan tuosta noin vain ole mennyt lävitse. Mutta erityisesti Euroopalle tämä on tärkeää. Kulttuuripolitiikka on meille tärkeä. Kiitos. Vielen Dank. Ich darf die Kollegen jetzt bitten, auch ihre Gedanken. Kiitokset. Ja nyt sitten kollegoiden vuoro. Ensinnäkin äh, äh herra Martin. Ganz herzlichen Dank, <clears throat> Frau Berichterstatterin. Kiitos äh, esittelijä. Tämä oli erinomainen ja hyvin perusteellinen esitys. Ja tämä koko aihehan on hyvin tärkeä. Oikeastaan kaikki, mitä te sanoitte. Mikrofoni. Puhuja mikrofoni ei ole päällä. Ei. Muss ich nochmal anfangen oder er ist es... Ja se, mitä te sanoitte esimerkiksi tietoyhteiskunnasta, niin niin erityisesti nuorison joukossa, eh, niin internetin käyttöhän on heille itsestään selvää, mutta täytyy miettiä myös internettiä sisällön ja käyttötarkoituksen kannalta. Ja olisin toivonut, että nimenomaan tällä sektorilla ne, jotka tätä asiaa käsittelivät, toisivat esiin Euroopan äänen voimakkaammin. Voisitteko te hieman enemmän selittää, millä tavalla tällaista vaihtoehtoista rahoitusta voitaisiin saada? Rahoitusta, joka olisi riippumaton Googlesta ja mitä instituutioita tässä voitaisiin käyttää? Onko tätä mietitty ylipäätään? tuen toki kaikkea, mitä te sanoitte liittyen tähän suureen amerikkalaiseen internetyritykseen. Onko teillä esittelijänä mitään ehdotuksia siitä, miten saataisiin tällainen ensyklopedia europeana laadittua? Te voisitte ehkäpä kertoa, oletteko te käyneet keskusteluita aiheesta koska monimuotoisuuden ongelma on äh, se, että kansallisvaltioissa äh, usein emmitään ennen kuin lähdetään mukaan tällaiseen. Ja monet äh, ajattelevat ehkä, että kansallisvaltiossa itse voidaan hoitaa nämä asiat kirjastoissa. Joten millä tavalla te olette ajatelleet lähteä vastaiskuun tähän komission jäsen Redingin Google-lausuntoa vastaan? Ja seuraavassa rahoitusnäkymäkeskustelussa meidän täytyy ottaa tämä myös mukaan. Oletteko te jo ajatelleet asiaa? Onko teillä jotain ideoita, ajatuksia, millä tavalla tätä voitaisiin viedä eteenpäin ja voidaanko tätä julkisuudessa jotenkin tuoda esiin ja saada tukea? Kiitokset sitten edustaja No, se oui, merci Helga. Kiitoksia Helga tästä, mitä sanoit. Hyvät kollegat, haluaisin käynnistää keskustelun niistä, niiden henkilöiden kysymyksistä, joilla on vaikeuksia kirjoittaa. Sokeat, kirjoitustaidottomat ja ne nuoret, jotka ovat käyneet hyvin vähän kouluja. Onko jotakin suunnitteilla heille, näille henkilöille, joilla on kirjoitusvaikeuksia Ranskassa? Meillä esimerkiksi on käynnistetty sellaisia äh, toimijoita, jotka lukevat näitä äh, tietoja henkilöille, joilla on itsellä lukemisvaikeuksia. Tämä oli yksinkertaisesti nyt kysymykseni. Sì, grazie. <clears throat> Io eh, condivido. Ehm... Kiitoksia. Olen yhtä mieltä Truppelin kanssa siitä, että meidän täytyy pyrkiä löytämään jonkinlainen äh, vuoropuheluyhteys Googlen kanssa. Ehkäpä jopa äh, julkisten instituutioiden avulla. Mutta haluaisin tietää, että sen lisäksi mitä parlamentin budjetista löytyy, niin olemmeko pohtineet, kuinka paljon tarvitaan tällaisen julkisen instituution rahoittaminen ja kuka, kuka maksaa viulut? Jos on useita tahoja, jotka voisivat kantaa kortensa kekoon, niin aina parempi. Olen yhtä mieltä edellisen kollegan kanssa. Euroopassahan meidän pitäisi voida saada myös vammaiset ihmiset mukaan näihin mm, hankkeisiin, sellaiset ihmiset siis, joilla on vaikeuksia päästä normaalisti digitaalimateriaaliin. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitokset Helgalle, kollegalle näistä loistavista selityksistä, jotka ovat hyvin havainnollistaneet tätä aihetta. Tämä on aihea, tärke, aihe on tärkeä tämän valiokunnan asialistalla ja on tärkeää kiinnittää huomiota myös luovien henkilöiden tukeen Euroopan tasolla ja internetissä muualla. Ruotsalainen piraattiesimerkki on hyvin konkreettinen esimerkki tästä toiminnasta. Espanjassa myös nuoret ovat olleet paljon tässä piraattitoiminnassa aktiivisia. Joskus he eivät ole tietoisia siitä, mitä voidaan tehdä näillä aloilla, koska on selvää, että jos mennään kauppaan ja siellä sitten näpistetään jotain, niin se on tietenkin kiellettyä, mutta sitten taas internet on paljon hankalampi käsite laittaa rajoja, mitä, siellä voidaan, mitä sieltä voidaan ottaa ja mikä on laillista, laitonta, kiellettyä Eli tässä on paljon tällaisia juridisia kysymyksiä, jotka ovat myös merkityksellisiä. Olen tietoinen siitä, että nyt ei vielä meillä ole mitään tällaista suoraa ratkaisua näihin uusien teknologien asettamiin haasteisiin ja tekijänoikeudet ovat tärkeä kysymys. Jos ajatellaan tätä konkreettista europeana hanketta, niin meidän täytyisi todellakin etsiä resursseja myös Googlen ulkopuolelta, julkisesta rahastoinnista. Minä olen ollut tämän alan toiminnassa paikallisella tasolla Madridissa työssä ja olen tutustunut näihin hallinnollisiin koukeroihin. Joskus nämä hankkeet, joista puuttuu rahoitusta, ovat kuitenkin tärkeitä ja voisi olla hyvä ajateltaisiin tällaista mesenaattijärjestelmää ja sillä tavalla niille hankkeille, jotka hyödyntävät koulutusta ja vastaavia voitaisiin saada tukea. Meidän pitäisi myös katsoa, mitkä ovat nämä lait, jotka säätelevät tällaista mesenaattitoimintaa. Meidän täytyy katsoa tätä kysymystä parlamentin kannalta Euroopassa, katsoa myös, mitä tapahtuu USAssa. Meidän täytyisi löytää selkeitä muotoiluja, jotka voivat välttää sitten tulevaisuudessa monia ongelmia, jotka liittyvät yritysten ja kulttuurin väliseen yhteistyöhön. Kiitoksia. Ja zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Frau Haluaisin kiittää teitä edustaja Tryppel tästä ensimmäisestä keskustelusta tästä aiheesta, koska minä pidän tätä erinomaisen tärkeänä. Meidän täytyy varmistaa se, että internet on, internetin kautta esimerkiksi kirjallisuus on paremmin saatavilla ja käsillä. Ei tämä ole ainoastaan kulttuuriaihe, tämä on myös koulutusaihe sen vuoksi, että tulevaisuudessa koulutus tämän kautta tavallaan helpottuu siellä, missä se ei muuten ole mahdollista. Eli tässä on kysymys hyvin laajasta asiasta. Tässähän Eurooppa valitsee kaikki nämä teokset, jotka eh, halutaan antaa eh, näytteille. Ja minun mielestäni tämä on varsinainen pohja meille ja täytyy todella tehdä kaikkemme, että tämä saadaan todellisuudeksi. Te puhuitte eh, myös copyrightista. Tilanne ei saa olla niin kuin äh, Googlessa, jossa äh, tekijän oikeuksia on heikennetty. Meidän täytyy jatkossa huolehtia siitä, että luovuus ja luovuus luo uusia työpaikkoja myös, eikä tämä toimi, äh, mikäli me sitten kirjallisuutta ja taidetta korvauksetta ottaisimme käyttöömme minä tuen teitä tässä. Ei tämän täydy tapahtua täysin korvauksetta, koska ei sillä tavalla kulttuurikaan voi mennä eteenpäin. Minä tiedän, että nuoret ihmiset ei, eivät he ymmärrä tätä tavallaan. Ei, ei, ei oikeastaan kukaan lähde omenavarkaisiin, mutta internetistä downloadaaminen on ihan heidän mielestään oikeutettua. Joten meidän täytyy tässäkin toimia johdonmukaisemmin ja ajatella tulevia kuukausia ja vuosia ja tuoda tämä asia esiin myös eri valiokunnissa. Tekijänoikeusongelma ei ole ainoastaan eurooppalainen ongelma, sitä on myös muualla, mutta meidän täytyy tässäkin olla hyvin johdonmukaisia, kun me puhumme sitä, että kulttuurin täytyy olla käytettävissä ja ihmisten lähellä, mutta ei korvauksetta. Tämä on asia, mistä meidän täytyy keskustella. Meidän täytyy löytää rahoitusta tälle projektille, joka minun mielestäni on ihan välttämätön, jotta todellakin voidaan tuoda Euroopan kulttuurinen monimuotoisuus esiin unohtamatta kuitenkaan tekijän oikeuksia. Ja tämä voidaan varmasti toteuttaa jäsenvaltioiden, eri kumppaneiden, eri keinojen kautta. Minusta tämä projekti on niin hyvä ja niin tärkeä, että meidän on onnistuttava. Kiitoksia sitten edustaja Shake. Thank you, Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Tryppelille tästä ehdotuksesta. Tämä on erittäin tärkeä ja tämähän liittyy siihen keskusteluun, jota käymme tekijänoikeuksista ja kuluttajain oikeuksista. Euroopan tasollahan tästä täytyy keskustella. Kansallisella tasolla ei riitä, ei riitä, että kansallisella tasolla keskustellaan näinkin maailmanlaajuisista asioista kuin muun muassa pääsy taiteeseen ja kirjallisuuteen internetissä kirjailijoita ja taiteilijoita täy, taiteilijoille täytyy korvata heidän työnsä. Se on ihan selvää, mutta meidän täytyy myös tarkastella, mitä mahdollisuuksia taiteilijoilla on itsellään pohtia ja arvioida sitä, missä määrin haluavat saada raho, rahoituksellista korvausta. Kyllähän taiteilijat voivat joskus myöntää tuotteitaan ilmaiseksi, koska voivat ehkäpä myöhemmin hyötyä siitä, että heidän töitään on saatavilla laajemminkin. Joten meidän tulisi ehkäpä myös tarkastella tältä, tältä kantilta asioita. Eli ei meidän kannata lähteä keskustelemaan ilman, että otamme huomioon taiteilijoiden ja kirjailijoiden varsinaiset intressit mukaan. Eli tämä näkökanta kantaisi, kannattaisi ottaa huomioon, kun keskustelemme muun muassa tekijänoikeuksista. Kiitos. Äh, ich will die Kollegen nur daran erinnern, wir reden muistuttaisin kollegoita, että me emme nyt puhu tekijänoikeuksista. Me tulemme puhumaan kauan tekijänoikeuksista, me järjestämme kuulemisia siitä ja näin, mutta tänä päivänä rajoitutaan europeana aiheeseen millä tavalla se voidaan käynnistää, eh, eikä vain tuolla tavalla paloittain siellä täällä vähän Ranskassa ja jossain muualla. Ei vaan nyt keskitytään Euroopan projektiin ja tekijänoikeuksista tullaan puhumaan seuraavina kuukausina jälleen ja jälleen ja jälleen. Ja tästä eh, me tulemme käsittelemään tätä aihetta myös oikeusasioiden valiokunnan kanssa yhdessä, joten tämä, on siis, tämä tulee olemaan jatkuva eh, aihe. Sitten seuraava. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja edustaja Trypel. Olen äh, samaa mieltä näistä suurista linjoista, joita te esititte. Ja se, että on vapaasti käytettävissä, ei tarkoita korvauksetta ja toki tekijänoikeuslaki vaikuttaa myös tähänkin keskusteluun ja meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla tekijänoikeuksista huolimatta saamme aikaan eh, järkevän ja eh, kohtuuhintaisen verkon käyttöön kuluttajilla. On kirjastoissahan saa yleensä lainata kirjoja eh, ilmaiseksi tai ainakin hyvin, hyvin halvalla maksamalla jokin vuosittainen pieni maksu tai jotain. Meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla me saamme tähän hyvän tasapainon taiteilijoiden ja kirjailijoiden oikeuksien ja toisaalta saatavuuden kesken. Olen samaa mieltä, että teidän kanssanne, että aivan liian aikaista tällä hetkellä sanoa, että kaikki tehdään Googlen kautta. Ei, vaan nyt tehdään, ponnistellaan europeanan perustamiseksi niin, että me saamme Euroopan kulttuuriperinnön ihmisten saataville. Ja meidän täytyy miettiä tätä asiaa ja meidän täytyy olla valmiita myös sanomaan, että tämä on niin tärkeä projekti, että me haluamme tähän myös julkista rahaa, että voimme suojella Euroopan kulttuuriperintöä ja, ja tuoda sen ihmisten käsille. Tämä on minun mielestäni erittäin tärkeää. Tässä voitaisiin käyttää esimerkiksi näitä julkisia kumppanuuksia, yksityisiä kumppanuuksia, joten jollain tavalla meidän täytyy saada jäsenvaltiot tähän mukaan. Kriittisesti suhtuisin, su, suhtautuisin tähän, että käytettäisiin esimerkiksi mainoksia rahoitukseen. Tätä täytyy miettiä todella tarkkaan tarkkaan, koska jos me puhumme todellakin kulttuuriperinnöstä, että me lähtisimme sanomaan, että me rahoitamme tätä mainonnan avulla, vaikka Ariel-mainoksella tai jollain, enpä tiedä, joten voisiko tämä nyt olla järkevää. Sen lisäksi meidän täytyy myös miettiä siitä, sitä, että millä tavalla Millä tavalla me järjestämme tämän rahoituksen, koska siinä missä meillä on näitä tekijän oikeus asioita, jos, jos, jossa se, ne annetaan meidän käyttöön, niin silloinhan sen täytyy olla myös ilman kustannuksetta myös muille. Ja mitä tulee Googleen, ja siihen, mitä kaikkea Googlen kautta on levitetty. Siellä esimerkiksi oli Bob Dylanista kertova kirja, joka oli äh, laitettu ilmestyneeksi 1893 ja niin edelleen. Eli kaiken näköisiä tällaisia kummallisuuksia, joilla kierretään näitä tekijän oikeussääntöjä. Uskoisin kuitenkin, että me täällä Euroopassa olemme oikealla tiellä ja olemme tarjoamassa myös äh, oikeaa ja totuudenmukaista informaatiota äh, kansalaisillemme. Tämä on erittäin tärkeää myös ihan koulutuksen ja sivistyksen kannalta. Szanowna Pani Przewodnicząca, ja również chciałem gorąco podziękować. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä erinomaisesta ja kiintoisasta esityksestä ja haluaisin omassa puheenvuorossani keskittyä kaupallisiin aspekteihin ja siihen, miten ne liittyvät Googleen. Googlehan saattaa muuttua kaupalliseksi yritykseksi ja meidän ohjelmamme liittyy erääseen seikkaan, joka tästä Euroopan ohjelmasta puuttuu, nimittäin historialliseen arvoon tässä viittaan. Digitalisoitu sisältö on toki arvokasta, en nyt tässä puhu välttämättä ihan viime, viimeisimmistä julkaisuista, vaan myös niistä, joihin Euroopan kansalaiset eivät pääse käsiksi, koska kaikkia vanhempaa sisältöä ei ole vielä, tai siis vanhempia töitä ei ole vielä digitalisoitu. Joten meidän tulisi jollain tavalla, jollain sivistyneellä tavalla säilyttää ja ylläpitää tätä lisäarvoa. On myös muistettava se, että ei Googlekaan mikään ikuinen asia ole. Asiantuntijat ovat sanoneet, että digitalisoitukin sisältö pysyy olemassa vain jonkin aikaa. Täytyy muistaa tämä kulttuurinen piirre, kulttuurisen lisäarvon säilyttämisen aspekti. Toinen seikka on seuraava. Kohtelimmepa me miten hyvänsä immateriaalioikeuksia, ja ku, yritimmepä kuinka tahansa ja kuinka paljon hyvänsä kontrolloida sitä, kuinka sisältöjä käytetään, niin kyllä tämän eurooppalaisen projektin tulisi olla jollain tavalla hiukan kaupallisempi. Sen lisäksi, että haluamme tarjota sisältöä ihmisten, ihmisille, meidän täytyy myös kyetä pystymään kilpailemaan tällä sisällöllä. Googlehan kehittyy tosi nopeasti, se pystyy hyvinkin tehokkaasti tarjoamaan erilaista sisältöä, ja me tässä vähän laahaamme jälkijunassa me eurooppalaiset. Joten meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kaikki kansalliset järjestelmät voisivat kukoistaa ja komissionkin tulisi näitä kansallisia järjestelmiä valvoa. Niidenhän täytyy toki olla myös yhteensopivia niin, että emme turhan paljon jäisi laahaamaan jälkijunassa Googlen perässä. Eli meidän täytyy valvoa, komission tulisi valvoa kansallisten järjestelmien digitalisointia. Kiitos. Mrs. McFarlane, please. Oui, moi aussi je, veux, je voulais kiitoksiin, joita on jo esitetty kollegoiden toimesta Rovat Rypelille. Minäkin olen samaa mieltä näistä suurista linjoista tässä mietinnössä. Uskon, kuten muutkin, että europeana, kuten muutkin aiheet, ovat tärkeitä internetissä, mutta siellä on kuitenkin joitakin perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Meidän täytyy miettiä niitä tarkkaan koska meidän täytyy todellakin myös ajatella internetiä sellaisena foorumina, jossa ei ole rajoja. Se on kuitenkin loistava väline, joka saattaa jollakin tavalla myös olla vääristynyt joissakin tapauksissa. Haluan myös korostaa kolmea seikkaa, jotka ovat tärkeitä tässä mietinnössä. Ensinnäkin tekijöiden suojelu ja sitten tämä riski, joka liittyy totaaliseen ilmaisuuteen ja niiden mahdolliset vaikutukset multikulttuurisuuteen. Nämä ovat mielestäni tärkeintä, tärkeitä suuntaliivoja tässä mietinnössä. Me olemme kuitenkin sellaisessa tilanteessa, joka on otollinen, mutta meillä on varojen puutetta. Se, mehän olemme juuri äänestäneet budjetista. Ei ole siis tarpeen puuttua siihen sen enempää. Eilen kuuntelimme rouva ja joka kertoi siitä, että resurssipula on polttava. Ja sitten ei tiedä, mitä kaikkea se tarkkaan ottaen merkitsee. Eli meidän täytyy olla huolellisia, huolestuneita näistä kysymyksistä silloin, kun rahavarat ovat tiukalla. Täytyy katsoa, mitä tapahtuu silloin, kun resursseja tiukennetaan, miten tämä heijastuu kulttuurikysymyksiin. Minä pelkään erityisesti sitä, että syntyy tällainen usean eri tahdissa etenevä yhteiskuntarakennelma, kun ajatellaan sitä, että on Google ja tällainen Google-väline, joka kehittyy, mutta sitten täytyy katsoa, miten territoriaalisesti nämä asiat kehittyvät. Eli meidän täytyy antaa mahdollisuus näiden monikulttuuristen välineiden hyödyntämiseen. Ne ovat myös tärkeää kulttuuriperintöä ja niiden kautta voimme välttää sitä, että eri osat yhteiskunnassa kehittyvät eri nopeuksilla. Meidän täytyy myös katsoa sääntelyä mitä sitten ikinä tapahtuukaan, niin Google kehittyy. No, katsotaan mitä Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä, kun ajatellaan mitä Google tekee ja mikä on siellä sitten tämä taloudellinen mahdollinen voimavara. Eli tarvitaan tiettyä sääntelyä, jota pitää käynnistää tällä alalla. Olen samaa mieltä tästä analyysistä, niistä riskeistä, jotka liittyvät siihen, että tämä olisi täysin ilmaista. No, jos ei se ole ilmaista, se tarkoittaa sitä, että se maksaa jotakin. Ja se on myös tärkeä aihe, kun, kun pohdimme asiaa. On tärkeää, että kaikki voivat päästä ja saada pääsyn tähän mahtavaan kirjastoon ja ettei siinä ole tällaisia vesittäviä tekijöitä ja että nopeudet eivät ole eri osissa yhteiskuntaa erilaisia. Tämä on hyvä väline ja meidän täytyy verrata tätä muihinkin välineisiin, joilla on taloudellisia seurauksia. Minä olen hyvin kiinnostunut näiden tietojen suojauskysymyksestä. Kuuntelin tässä hieman kollegoita kun puhuttiin siitä, miten nuoret käyttävät internettiä. Me täällä kulttuurivaliokunnassa olemme hyvin tietoisia tästä huolenaiheesta, joka on tällaista ikään kuin populääri koulutusta. Meidän täytyy olla todellakin tietoisia kaikista niistä riskeistä, jotka liittyvät internetin käyttöön. Ähm, ich wollte nur anfügen, wie wäre... Haluaisin lisätä, että Mitäs jos me pyytäisimme komissiota, että me saisimme tavallaan äh, kommunikaation kautta tähän varoja, eli rahoja Wallströmin budjetista. Ehkäpä se voitaisiin jotenkin linkittää tähän. Tätä voisimme miettiä. Sitten edustaja Palaleli. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ την κυρία Τρίπελ για τα... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti puheenvuorostanne. Niin, minähän olen, täällähän on jo lausuttu useita kommentteja, joten minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää, mutta palaisin yhteen tärkeimmistä Euroopan velvoitteista, ja erityisesti tämän valiokunnan velvoitteista. Voisin kuvitella, että kun puhumme digitalisoinnista – ja siitä, että pyritään luomaan eurooppalaista digitaalista kirjastoa, niin uskoisin, että kaikkein tärkein painopiste pitäisi asettaa vanhoille kirjoille. Se, että tällaiset vanhat harvinaiset kirjat digitalisoitaisiin ja saatettaisiin internettiin, niin olisi kyllä hieno mahdollisuus paitsi nuorille eurooppalaisille, myös muille eurooppalaisille. Voisivat käyttää näitä kirjoja, joihin jotka muuten ovat niin arvokkaita, että ne on vain pimitetty kirjastoihin eikä kukaan pääse niitä koskettelemaan. Joten ehkä tämän europeana hankkeen yksi tärkeä painopiste voisi olla näiden vanhojen harvinaisten kirjojen digitalisointi ja tällä tavalla suurelle yleisölle saattaminen. Tämä saattaisi olla hyvä mahdollisuus myös säilyttää näitä arvokkaita teoksia. Onko jotain tehty tämän, tämän suuntaisesti? Aiotteko sisällyttää tämän ajatuksen kirjastoluonnokseen? Hannibal. Ja viimeisenä edustaja Hannibal. Thank you. I'm, um, I'm, um, I'm... Um, Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tryppelille. Tämähän on kovin kiintoisa hanke ja se on hyvin mittava hanke, ja te olette jo tehneet kovasti työtä sen parissa, mikä on hyvä. Mutta nyt meidän pitäisi kyllä olla varovaisia. Meidän täytyy ensinnäkin määrittää tämän hankkeen laajuus. Sehän on potentiaalisesti hyvinkin valtava. Ja sen perusteella, mitä olen kuullut, niin rahoitus on aika mitätöntä, ellei me sitten lähde samaan veneeseen Googlen kanssa ja olen ymmärtänyt, että emme halua näin tehdä. Toki on hyvä ottaa mukaan kaupallinenkin sektori ja keskustella sen kanssa. Joten mielestäni näin lähtökohtaisesti olisi hyvä ensin pyrkiä määrittämään, että mitä haluamme tehdä. Mielestäni tämä ajatus sisällyttää tähän sisältöön hankkeeseen nämä harvinaiset kirjat. Mutta täytyy heti kättelyssä tehdä itselleen selväksi se, että miten laajaksi tämän hankkeen haluamme kehkeytyvän. Ja meidän täytyy myös ponnistella sen puolesta, että saamme julkista rahaa tälle hankkeelle. Sen perusteella, mitä olen kuullut, se ei ole helppoa. Joten ennen kuin hyökkäämme tämän hankkeen kimppuun, niin, ja se on hyvä, hyvä hanke, niin ensin kielikeskellä suuta pohditaan sen laajuutta. Kiitokset äh, osallistumisesta. Meillä on tässä nyt äh, kaksi asiaa, jotka on selvitettävä. Ensinnäkin, mikä Euroopan sisällön tulisi olla, emme me voi sinne ihan kaikkea ottaa, vaan meidän täytyy keskittyä johonkin se, mitä me osaamme paremmin kuin muut ja mikä on sitten yhtä Euroopan sielun kanssa – ja toisekseen, miten sitten tämä rahoitetaan. Tässä on paljon mahdollisuuksia. Sanoin tuossa jo aikaisemmin, että mehän voisimme katsoa, voisimmeko ottaa tätä myös äh, kommunikaatiobudjetista, mutta en vastusta liian sitäkään, että me kysymme, äh, voiko äh, EIP tehdä asialle jotain, jos pankitkin osallistuisivat tähän. Enkä minä vastusta liioin sitä, että meillä olisi siis sponsoreita. Eihän se sponsori sitä tarkoita, että joka sivulla lukee Coca-Colalla on, Mercedes tekee, Nokia on. Joten siis eh, voihan jossain lukea kerran, että tätä asiaa tukee. Mm-mm-mm. Joten kyllä tässä nyt on paljon mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy toimia nopeasti, koska jos emme me nopeasti lähde toimia, toimimaan, niin on vaikeaa pitää kilpailijat ulkopuolella. Minulla on tänään vielä tapaaminen Googlen edustajan kanssa he ovat nopeita, heillä on rahaa, heillä on kuluttajat, joten meidän täytyy todellakin saada nopeasti mietintö, joka auttaa meitä eteenpäin näissä kahdessa asiassa. Helga, täällä oli muutamia kysymyksiä, ole hyvä. Kiitokset kaikista mielenkiintoisista puheenvuoroista. Haluaisin vielä käsitellä muutamaa yleistä asiaa. Kyllä, Google. Ja jos katsotaan koko tätä mallia kaupallisesti tällaisen eh, digitaalisen kirjaston tarjoamisessa, niin Googlella eh, on oikeastaan kaikki nopeuden edut puolellaan. Ja mitä samoin kuin myös esimerkiksi mainoskulut ja luova kapitalismi. Mutta sillä on myös kaikki haittapuolet, se miten se on yksityinen markkinoiden rahoittama yritys, joka on tilivelvollinen vain omistajilleen. Ja sitten, niin kuin täällä jo puhuttiin, esimerkiksi tieteelliseltä kannalta, niin Google ei täytä niin korkeita standardeja laatustandardeja kuin mitä me haluamme. Joten siis Googlen malli on todella nopea, se on muodikas, nuoret käyttävät sitä paljon, nuoret menevät sinne mieluummin kuin kirjastoon, mutta tämän nopeuden myötä syntyy myös haittapuolia. Joten tästä meidän täytyy nyt lähteä nopeasti eteenpäin, olen samaa mieltä niin emme tiedä, onko sota jo menetetty, tai ainakin jos me emme halua tätä hävitä, niin meidän täytyy nopeasti lähteä toimivaan, toimia poliittisesti, meillä täytyy olla selkeä konsepti, mutta meidän täytyy saada monet osapuolet tähän mukaan. Minun mielestäni sen keskustelun lisäksi, jota me täällä kulttuurivaliokuntana käymme, niin meidän täytyy esittää myös selkeitä poliittisia vaatimuksia. Ja meidän täytyy ottaa nopeasti omien jäsenmaittemme kulttuuriministereihin yhteyttä, samoin kuin myös valtiovarainministereihin, koska mikäli me emme onnistu tekemään selväksi, että tämä on yhteinen tehtävä, niin kauan kuin he uskovat, että tämä nyt on asia, jota Brysselin kollegat tuolla näpertelevät, niin silloin me olemme olemme jo hävinneet. Meidän täytyy tehdä tämä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy saada kulttuuriministerit mukaan ja heidän täytyy sitten kulttuuriministeri kokouksissaan käsitellä tätä aihetta. Ja sama koskee myös valtiovarainministereitä sen vuoksi, että kaikki nämä keskustelut, ihan kuten te, herra Martin, sanoittekin, minä olen todellakin kiinnostunut siitä, että Euroopan seuraava budjetti saa uusia painopistealueita, mutta ilman ministereitä me emme onnistu siinä. Me onnistumme ainoastaan, jos me saamme tässä parlamentissa tietyn muutoksen aikaan ja, ja, ja ihmiset taaksemme mutta sekään ei riitä. Meidän täytyy saada myös jäsenvaltiot taaksemme, muuten tämä kaatuu poliittisesti. Meidän täytyy siis käydä hyvin laajaa poliittista keskustelua, ei ainoastaan tässä parlamentissa, vaan myös kaikissa muissa toimielimissä ja äh, elimissä, jotka tähän liittyvät. No sitten täällä on puhuttu näistä malleista, miten tämä toimisi. Äh, teoreettisesti äh, se olisi mahdollista, mutta poliittisesti välttämättä ei. Se, että tämä valtiollisesti Äh, julkisista varoista rahoitettaisiin ihan samalla tavalla kuin jäsenvaltioissa rahoitetaan äh, kirjastoja. Ja lähtökohtana olisi sosiaalinen ja reilu äh, saatavuus. Minä en usko, että tämä on realistista yksinään, vaikkakin se mielestäni olisi toivottavaa, että Eurooppa lähtisi tällä tavalla toimimaan koska tämä olisi nopeaa, mutta en usko, että jäsenvaltiot lähtevät tätä tuosta noin vain rahoittamaan. Mutta kuitenkin me tarvitsemme valtiollista rahoitusta Euroopan tasolla. Esimerkiksi budjettikohdasta jäsenvaltiot maksavat ja niiden elimet maksavat tämän digitalisoinnin ja sitten tämä digitalisoitu sisältö annettaisiin Europeanan käyttöön. Sillä tavalla se tulisi jäsenvaltioiden kautta. Meidän täytyy miettiä, voidaanko tästä nyt poliittisesti sopia, että Euroopan unioni antaisi enemmän varoja tähän toimintaan, mutta toki myös jäsenvaltiot itse. Sponsorointi tai nämä public-private partnershipit olisivat mahdollisia, toivottaviakin mutta luonnollisesti täytyy neuvotella ehdot selkeästi niin, että on selkeät säännöt. Yritetään toki saada yksityiseltä puolelta rahaa tähän. Ja tämä ajatus tästä Doriksen, sitä, että EIP otettaisiin tähän mukaan, Joten täytyisi tavallaan tuoda selväksi se, että mikäli Eurooppa ei halua hävitä tätä digitaalista kilpajuoksua USAlle, niin täytyy löytyä lisää rahaa. Ja että tämä tällainen digitalisointi on tärkeää myös esimerkiksi koulutuksen kannalta, kulttuurisen oikeudenmukaisuuden kannalta ja niin edelleen. Ja silloin meidän täytyy saada myös muita yhteiskunnallisia tekijöitä mukaan ja ymmärtämään, että tämä on yhteiskunnallinen investointiteko. Ja sitten minun täytyy myös miettiä tässä mietinnössä, ehkä meidän pitäisi käynnistää jonkinnäköinen kampanja, jossa pyrittäisiin, kampanja, jossa me yrittäisimme saamaan ideologiselta pohjalta ihmiset mukaan, mutta myös taloudelliselta pohjalta niin, että me emme häviä Googlelle. ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi yleisradiotoiminnassa ja mainonnassa. Halutaanko mainontaa? Jos halutaan mainonta yhdeksi osaksi rahoitusta, niin silloin täytyy todellakin määritellä tarkkaan säännöt ja ehdot. Yleisesti ottaen minusta, no ette te kyllä sitäkään halunneet, että, että me emme lähtisi Googlen linjalle eurooppalaisesti. Minusta meidän ei tule sille linjalle lähteä. Meidän täytyy nyt tässä miettiä tarkkaan näitä asioita, ihan kuten keskustelun aluksi todettiinkin. Sitten vielä näistä tekijänoikeuksista. Toki tekijänoikeuksista ja digitaalisesta ajasta meidän täytyy keskustella vielä hyvin tarkasti. Toki tämä tulee vaikuttamaan europeanaan, koska onhan meillä professoreita esimerkiksi, jotka sanovat, että ei minulla ole mitään sitä vastaan, että minun teokseni julkaistaan netissä. Hienoa. Mutta sitten on kuitenkin sellaisia, joiden täytyy elää omista kirjoista, joita he kirjoittavat, niin silloin minusta ei ole reilua lähteä julkaisemaan jotakin ilman heidän tahtoansa. Joten siis äh, meidän täytyy olla tästä hyvin selkeätä säännöt, että joko on tekijän oikeudet, joita noudatetaan, taikka sitten ei. Meillä täytyy olla tässä tiettyjä eri mahdollisuuksia, mutta minä vastustan äh, sitä, että maksuton, että vastoin taiteilijan tai kirjailijan tahtoa maksuttomasti otetaan hänen teoksensa käyttöön. Sitten vielä lopuksi. Minusta tuntuu, että nämä rahat, joista me olemme täällä nyt vääntäneet kättä ja budjetissa tämä 10 prosentin varaus. Minusta oikea tie tässä olisi se malli, mistä alussa jo puhuin, eli että me saisimme enemmän valtiollisia jäsenvaltioista rahoja EUn budjettiin, sponsoreita, Euroopan investointipankki, ja toivon mukaan kaikki tämä toimisi nopeasti niin, että voisimme olla edes jonkinnäköinen kilpailija Googlelle. Äh, kiitos. Minä uskon, että jos äh, kommunikaation tiedotuspääosasto ja me tekisimme enemmän yhteistyötä, niin se olisi mielestäni hyvä. Me voisimme tehdä yhteistyötä ja oppia toisiltamme. Minä olen ymmärtänyt, että meillä on komission edustaja paikalla. Annan hänelle puheenvuoron. Ehkäpä hän voisi nyt reagoida tähän keskusteluun. Olkaa hyvä, herra Folman. Yes, thank you, Chair. I will be brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni Euroopan parlamentin laatimaan mietinnön tähden. Kuten monet puhujat ovat tähdentäneet, niin tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. On tärkeää, että kansalaiset pääsevät kulttuuriperintömme käsiksi internetin kautta niin, että voivat opiskella, käyttää sitä vapaa-aikanaan ja niin edespäin. Ja kuten monet puhujat ovat sanoneet, niin juuri tällä hetkellä, eikä vähiten siksi, että Googlesta on paljon puhuttu ja muutenkin tekijänoikeuksista on puhuttu, niin tämä on erittäin ajankohtainen keskustelun aihe. Tämä Google-ratkaisu USA on ollut ikään kuin herätys kellon pärähdys täällä Euroopassa. Muistuttaa te siitä, että meidän täytyy tehdä jotain yhdessä. Europeana on ohjelma, joka antaa pääsyn yli 4,6 miljoonaan kohteeseen. Siellä on kirjoja ja paljon muutakin kiintoisaa. Kokeilkaa sitä. Menkää nettisivuille ja katsokaa, mitä sieltä jo nyt löytyy niin näette, että mikä sen potentiaali on. Tässä vaiheessa Euroopan on vasta prototyyppiasteella. Toivon ja otaksun, että voimme tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa, ehkä myös varjoesittelijöiden kanssa, jos haluatte. Ja toki olemme valmiit avittamaan teitä aina kun vain voimme ja te haluatte. Odottelemme kiinnostuneena mietintöluonnosta ja aikataulusta olisimme toki myös kiinnostuneita. Kiitos. Folman. Kiitokset, herra Folman. Näette myös neuvoston läsnä. Haluaako neuvoston edustaja olla ystävällinen ja viedä tämän ajatuksen eteenpäin kulttuuriministereiden ja valtiovarainministereiden äh, neuvoston kokouksiin? Koska minusta äh, jos he eivät tätä asiaa käsittele ja kiinnostu, niin silloin mitään ei voi tapahtua. keskustelu aiheesta on päättynyt ja nyt minä oikeastaan vain odottelen tässä komission jäsen Orbania. Se on esityslistan kohta 10. Keskustelu komission jäsen Leonard Orbanin kanssa. Hän lupasi olla paikalla kello 10. Te tiedätte, että hän on vastuussa monikielisyydestä. pyytäisin, että äh, varapuheenjohtajat äh, tulisivat tänne eteen istumaan. Varapuheenjohtajat tänne eteen. Olkaa ystävällisiä. Immer unten sitzen. Du musst mich vertreten gleich. Geh nicht weg. So, wir kommen jetzt zu Punkt 10 der Tagesordnung. Austausch mit dem... Niin, tulemme kohtaan kymmenen esityslistalla keskustelukomission jäsenen Leonard Orbanin kanssa. Kuten tiedätte, hän on vastuussa monikielisyydestä ja se on hyvin keskeinen asia eurooppalaisessa rakentamisessa. Tiedätte, että omalla äidinkielellä saatava materiaali on kaikille tärkeää. Euroopan parlamentissa kaikki saavat puhua omaa kieltään ja Euroopan parlamentti haluaa pitää kiinni kovasti siitä, että äidinkielelle annetaan entistä enemmän painoa koko EU:ssa ja myös muut kielikysymykset, lingua franca kysymykset ja muut ovat keskustelun kohteena. On hyvä, että olette tullut tähän valiokuntaan vieraaksi Kiitoksia vielä tästä. Ja nyt varmasti kerrotte meille työstänne ja vastuualueistanne. Me olemme viime lainsäädäntökaudella äänestäneet joistakin kysymyksistä, jotka liittyvät monikielisyyteen. Ja lisäksi Grasha Muura valmisti mietinnön. Hän oli esittelijä mietinnössä, joka sivusi myös näitä aiheita. Nyt voisitte kertoa meille työstänne ja niistä asioista, jotka teitä tällä hetkellä askarruttavat ja joiden kautta voimme edistää monikielisyyttä tässä yhteisössä. Domnilor, și domnilor, onorați membri, aș dori să încep prin a o felicita pe doamna Pac pentru Ensinnäkin haluan onnitella rouva Pakkia hänen eh, nimityksestään tähän valiokuntaan puheenjohtajaksi. Onnittelut, teille, rouva puheenjohtaja. Kiitokset myös siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle. Minä pidän hyvin tärkeänä vuoropuhelua, strukturoitua vuoropuhelua parlamentin kanssa ja erityisesti tämän valiokunnan kanssa. Tänään meillä on mahdollisuus käydä tiedon vaihtoa yhteisistä haasteistamme ja hankkeistamme ja katsomme sitten, mitkä ovat erilaiset reaktiot näihin toimiin, joita komissio alalla tekee. Minä olen siis monikielisyyden asioista vastaava komission jäsen. Ja jos ajatellaan näitä tavoitteita ja niitä elementtejä, joita tämä politiikan alalla on. Meidän täytyy ensinnäkin lisätä kilpailua, lisätä liikkuvuutta. Nämä ovat joitakin tärkeitä aspekteja. Nyt haluaisin kuitenkin alu- aloittaa kertomalla joistakin aloitteista, joita olemme kehitelleet monikielisyyden parantamiseksi. Ensinnäkin puhun joistakin menestyksistä, joita meillä on ollut, ja sitten siirryn niihin haasteisiin, joita meillä on tulevina vuosina. Jotta voidaan luoda kunnianhimoista politiikkaa monikielisyyden alalla, on erittäin tärkeää ja hyödyllistä ottaa huomioon erilaiset näkökannat ja ehdotukset, jotka tulevat kaikilta mukana olevilta osapuolilta. Niinpä minä aloitin siitä, että teimme analyysin kahden korkeatason työryhmän analysoinnissa. Ensinnäkin meillä on tällainen kor- monikielisyyden korkea työryhmä ja sen ehdotuksiin on sisällytetty kaikkien vieraiden kielten opiskelu, alueellisten kielten ja myös vähemmistökielten kielet huomioon ottaen. Lisäksi tämä ryhmä kattaa monia intellektuellia. Ja sitten meillä on tällainen MALUF-ryhmä, jossa olemme tehneet, jonka kautta olemme tehneet yhteistyötä. Olen myös kutsunut kaikkien jäsenmaiden kulttuuriministerit kokoukseen, jotta voimme asettaa yhteisiä tavoitteita kansallisella ja alueellisella tasolla. Tämä oli ensimmäinen tilaisuus, jossa kävimme keskustelua ministeritasolla ja se käytiin nimenomaan tämän monikielisyyden aiheen ympärillä kaikki toimielimet ja kaikki kiinnostuneet osapuolet ovat voineet antaa ehdotuksia siihen, minkälaisessa muodossa tätä politiikkaa hoidetaan. Ja teidän valiokuntanne on ollut myös tärkeä keskustelukumppani. Lisäksi meillä on ollut tällainen monikielisyyden foorumi, joka käsittelee alan liiketoimintaa. Olemme analysoineet monikielisyyden käsitettä myös yritysten kilpailukyvyn kannalta. Mitkä ovat sitten näiden kokemusten tulokset? Mitkä ovat saa, olleet saavutetut asiat? 2008 syyskuussa komissio hyväksyi monikielisyyden tiedon annon ja siinä oli yhteinen kompromissi. Tuossa asiakirjassa esitetään erilaiset tavat, joilla voidaan edistää monikielisyyttä eri politiikan aloilla. Tämä on hyvin tällainen horisontaalinen viesti ja kulttuurinen monimuotoisuus ja Euroopan monikielisyys on keskeisellä sijalla, kun puhutaan eurooppalaisesta identiteetistä. Siksi monikielisyys on todellakin rikkaus ja etu ja sen, sitä ei pitäisi pitää mitenkään esteenä. Yksi tärkeimpiä tavoitteita strategiassamme on se, että Barcelonan 2002 päätetyt asiat saatetaan täytäntöön. Eli ainakin kahden vieran kielen oppiminen jokaisen kansalaisen toimesta. Ministerineuvosto reagoi tähän marraskuussa 2008 ja vedottiin komissioon, jotta voitaisiin hyväksyä näitä eri metodeja, joiden kautta voidaan lähestyä monikielisyydessä kansalaisia ja eri tahoja. Maaliskuussa 2009 hyväksyttiin tämä monikielisyyden politiikka, jonka kautta pyritään edistämään sitä äh, mainittua kielten opiskelutavoitetta, toisin sanoen kaksi vierasta kieltä äidinkielen lisäksi. Miksi Eurooppa on sitten niin erityinen? Tämä johtuu siitä, että rajojen sisällä on niin suuri kielellinen rikkaus. Se, että ajattelemme kielikysymyksiä ja se, että me käytämme eri kieliä, se johtaa siihen, että meillä on hyvin monipuolinen kulttuuriperintö. Meidän täytyy kunnioittaa monikielisyyden olemassaoloa, koska se on eurooppalaisen kulttuurin perusta. Meillä on se tunne, että me kuulumme jonnekin me voimme nauttia kielellisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Ja tämä on vahvuutemme, kun me joudumme erilaisiin konflikteihin. Monet kielet, joita puhutaan Euroopassa, voivat olla jonkinlainen side kohti muita kieliä ja muita henkilöitä, koska niiden kautta voidaan edistää molemminpuolista ymmärtämistä. Komissio pyrkii edistämään näitä kysymyksiä ottaen huomioon eri tasot, sekä alueelliset että paikalliset tasot. Nämä kielet ovat kaikki sellaisia, että niitä täytyy kaikkia jalostaa ja suojella. Kun ajatellaan kielellistä monimuotoisuutta, se on myös vaurauden ja edun, uusien etujen lähde. On tärkeää ajatella, että uuden kielen oppimisen kautta voi löytää myös uuden työpaikan. Kun ajatellaan näitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niillä on, niille on tärkeää löytää työ, työntekijöitä, jotka osaavat useita kieliä. On selvää, että kielillä on tärkeä rooli myös kansainvälisellä tasolla – englannin taito ei ole kuitenkaan riittävä, jos ajatellaan nykyisiä tarpeita. Joitakin aikaa sitten itse asiassa syyskuussa loimme foo, uuden foorumin, jossa käymme jatkuvaa vuoropuhelua yritysten ja ammattiyhdistysten kanssa. Pyrimme löytämään parempia käytänteitä, joiden kautta voisimme vahvistaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, koska usein heillä, näillä ei ole riittävästi resursseja. on tärkeää, että on tällaista toimintaa. Me emme ole kuitenkaan pysähtyneet EUn rajoille, koska me elämme globalisoituneessa maailmassa. Meidän täytyy ymmärtää kaikkien toisiamme meidän täytyy luoda suhteita myös mannerten välisesti. Nämä ovat tärkeitä kohtia strategiassamme. Olemme antaneet yhteisiä julkilausumia Intian ja Kiinan kanssa. Tämä oli erityinen tavoite, jonka saavutimme. Me haluamme tehdä yhteistyötä kiinalaisten kanssa – ja Ranska äh, ja Saksan välinen yhteistyö kulminoitui Frankfurtin kokouksessa. Meillä on molemminpuolinen kiinnostus ja etu oppia toistemme koko, kokemuksista. Elinikäinen oppiminen ja pysyvä oppiminen, joka on ollut teemana, on edelleen tärkeää. Me pyrimme kehittämään välineitämme, kuten Erasmus Mundusta ja kulttuuri, kulttuuraohjelmaa. Niiden kautta voimme vahvistaa vuoropuhelua myös kolmansien maiden kanssa. Haluamme mennä rajojemme yläpuolelle. Haluamme vahvistaa ulkosuhteitamme ja haluamme, että monikielisyys on yksi kaikkia politiikkoja koskettava horisontaalinen asia. Kaikissa muodoissansa monikielisyys on poikkeuksellinen elementti, kun haluamme nähdä, minkälaisia eri kansat ovat. Komissio on mm, myös toimivaltuuksinsa, toimivaltuuksinsa mukaisesti kiinnittää nyt huomiota käännöstoimintaan. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten kirjallisuuden kääntäminen voi myös vahvistaa integraatiota ja vahvistaa eri kulttuureita. Minun täytyy puhua teille myös toimielinten välisestä ulottuvuudesta monikielisyyden alalla tammikuussa 2007 hy- lisättiin EUn kielivalikoimaan kolme uutta kieltä ja meillä on nyt 23 kieltä, Bulgaria ja Romania ja Iirin kieli ovat nyt mukana ja nämä ovat lisänneet käännöstyötä nyt piti kääntää noin lähes viisi miljoonaa sivua tekstejä alle kolmessa vuodessa. Haluamme kuitenkin kaikesta huolimatta säilyttää korkean laadun ja niinpä käynnistettiin uusia metodeja, jotta voidaan toteuttaa nämä mittavat käännökset, ja jotta voidaan pitää kiinni hyvästä laadusta. Ja tämän laadun ylläpitäminen toimielimissä tätä varten pyydettiin, että tulkkauspääosasto järjestäisi tällaisen foorumin, jossa mietitään alan ongelmia, jotta voidaan nähdä, mitkä ovat tarpeet esimerkiksi juridisten tulkkien, juridikan erikoistuneiden tulkkien koulutuksessa ja mitkä ovat oikeustulkkauksen haasteet. Tässä on myös otettu esille mahdollinen yhteisen yliopiston käyttäminen tai käynnistäminen. Meillä on myös direktiivihanke tästä asiasta. Olen täysin tietoinen siitä, että toimielinten tasoinen kysyntä on paljon suurempi kuin mitä voimme vastata näiden olemassa olevien resurssien myötä. Meidän täytyy ottaa huomioon, että tarvitsemme todellakin kestävän järjestelmän pitkällä aikavälillä – ja kun otetaan huomioon virallisten kielten määrän mahdollinen lisääntyminen. Mutta tämä tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan, jos teknologio, olemassa olevia teknologioita voidaan parantaa ja jos voidaan parantaa resursseja eh, lingvististen tai kielipalveluiden osalta. Tarvitaan parempia metodeja, jotta voidaan koordinoida kysyntä ja tämä uusi teknologia. Siksi täytyy katsoa tätä kysymystä kaikkien toimijoiden kannalta. Olemme menneet monia suuria askeleita eteenpäin monikielisyyden alalla, mutta meillä on vielä paljon tehtävää tulevien vuosien aikana. Alusta saakka olen halunnut tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa toissijaisuusperiaatetta kunnioittain. Kuitenkin on tärkeää nähdä, että nämä tavoitteet ovat meille ja jäsenmaille yhteisiä. Meidän täytyy lähestyä myös kansalaisyhteiskuntaa tällaisten neuvottelujen muodossa. Kansalaisyhteiskunta on yksi tärkeä elementti myös monikielisyyden edistämisessä – hyvin pian käynnistämme foorumin, jossa kaikki eri osapuolet ovat mukana. Siellä on myös ei-viralliset koulutustahot, jotta voisimme sitten parantaa tilannetta ja lähentää kieliä niiden ryhmien kannalta, jotka ovat läsnä. Ja sitten tulokset, jotka saamme, niitä tulemme käyttämään politiikan työstämisessä. Nyt sitten kielten oppimiskysymykseen. Se on yksi komission tärkeistä prioriteeteista. On selvää, että jos kieliä opitaan hyvin nuorena, niin sosiaalinen kehitys ja koulutus on lapsille se siis saa parempia ulottuvuuksia. Meidän täytyy järjestää kampanjoita, jotka kohdistuvat nimenomaan lasten vanhempiin ja jotka korostavat Euroopan unionissa olemassa olevia hyviä käytänteitä. Nyt kun ajatellaan sitten tukea maahanmuuttajille, vuonna 2008 todettiin ja vahvistettiin tarvetta ja mahdollisuuksia oppia kohdemaan kieltä. Ihmisten kunnioittaminen ja mahdollisuuksien kunnioittaminen ovat tärkeitä asioita. Meidän täytyy kuitenkin mennä vielä pitemmälle. Olemme sitä mieltä, että jäsenmaiden pitäisi osoittaa kunnioitusta myös maahanmuuttajien äidinkieltä kohtaan, koska sielläkin tarvitaan sellaisia metodeja, joiden kautta näitä uusia kieliä voidaan käyttää ja hyödyntää yrityksissä. Kolmansien maiden kielet voivat olla hyödyllisiä, kun halutaan vahvistaa EUn läsnäoloa kansainvälisellä tasolla eri maanosissa. Kielten opiskelu maahanmuuttajien keskuudessa on tärkeä elementti, jotta voidaan parantaa koulutusta ja ammattikoulutusta. Meillä on tämä tavoite vuodelle 2020 asti määritelty. Sitten ne henkilöt, jotka tulevat muualta, täytyy ottaa huomioon heidän kielellinen tilanteensa ja myös heidän äidinkielensä tai lähtömaan kieli on otettava huomioon. Kielten edistäminen virallisessa ja ei-virallisessa koulutuksessa on tärkeää. Meillä on 2014 alkava uusi ohjelma, jonka kautta voidaan vahvistaa vieraiden kielten opiskelua. On myös tutkittu sitä, mitä voidaan, miten voidaan edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja tätä kautta vahvistaa liikkuvuutta. Barroso ehdotti aloitetta nuoriso liikkeellä. Se on eräänlainen Erasmus-ohjelma myös, ja se voi mahdollistaa sen, että kaikki opi- nuoret opiskelevat yhden osan opinnoistaan ulkomailla. Se on aivan loistava mahdollisuus vahvistaa kielellistä pätevyyttä Euroopan unionin tasolla. Vuonna 2011 järjestetään myös ministeritason kokous, jossa katsotaan, mitä edistystä on saavutettu niiden Barcelonan tavoitteiden osalta, jotka mainitsinkin äsken. Tässä kokouksessa tehdään myös yleinen katsaus monikielisyyden politiikan aloihin ja epäilemättä Euroopan parlamentilla on myös tärkeä rooli tässä arviointiprosessissa. Uskon, että kaikki tämä osoittaa, että olemme päässeet aika pitkälle Aloitimme oikeastaan melkein valkoisesta tyhjästä paperista ja sitten olemme ponnistelleet yksilötasolla ja olemme yhdessä onnistuneet luomaan sellaisen virtauksen tai tendenssin, joka on saanut paljon kiinnostusta ja huomiota oso, osakseen. Olen vakuuttunut siitä, että tämä politiikka ansaitsee kaikki nämä ponnistelut kaikki ne vierailut, joita olen tehnyt eri puolille EUta, ovat myös vahvistaneet tätä käsitystä. Minä olen edelleen ikään kuin kävelevä esimerkki siitä, miten kansalaiset reagoivat tähän politiikan alaan. Meidän täytyy saattaa kansalaisemme entistä paremmin tietoiseksi näistä asioista ja vahvistaa monikielisyyden mukaanottamista eri politiikan aloilla, aloilla horisontaalisella tavalla. Uskon, että kansalaiset ovat tästä asiasta samaa mieltä, niin haaste on kuitenkin suure, suuri. Se kattaa monia asioita. Uskon, että tulevaisuudessa tarvitsemme lisää resursseja, nimenomaan budjettiresursseja, ja meidän täytyy myös löytää innovatiivisia ratkaisuja. Voimme sanoa samaa siitä, miten me sisäisellä puolella toimimme kielellisesti luotan teidän tukeenne lainsäädännöllisellä puolella, samoin silloin, kun näistä asioista päätetään budjettiasioiden osalta. Kiitoksia ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar, für die Darstellung Ihrer Politik, was Sie gemacht Kiitokset eh, komission jäsen siitä tästä esittelystä, mitä te olette tehneet ja mitä te tulette tekemään. Tästä tuli hyvin selkeästi esiin myös tämä kulttuurinen monimuotoisuus ja monikielisyys ja että se riippuu aina taloudellisista mahdollisuuksista. Teitte selväksi, että englanti on välttämätön kieli, jota kansainvälisesti voisi tulla ymmärretytyksi Euroopassa – ja muualla varsinkin liike-elämässä. Ja sen vuoksi pyrimmekin siihen, että lapset oppisivat useampia kieliä. Te otitte esiin myös sen, miten tärkeää siirtolaisten lasten integraatiolle on se, että he oppivat myös oman äidinkielensä ja että se tavallaan hyväksytään myös yhteiskunnassa, koska niin, he ovat tavallaan myös Euroopan unionin suurlähettiläitä omissa maissaan sitten myöhemmin. Ja sitten lähdemme keskustelemaan. Edustaja Tser, olkaa hyvä. Hvala za besedo, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää teitä tästä hyvin laajasta työnne esittelystä nimenomaan monikielisyyden saralla. Kolme vuotta mutta sitten, kun komissio organisoitui uudelleen, tämä monikielisyys otettiin mukaan ja se oli mielestäni erinomainen asia. Ja kiitän teitä siitä, että olette vieneet eteenpäin monikielisyyden asiaa Euroopan unionissa. Minulla on kuitenkin yksi asia, jonka haluaisin ottaa esiin. Tulevina vuosina käsittääkseni komissio on valmistelemassa tällaista kieliindikaattoria sektoria, jossa sitten pyritään tavallaan vertailemaan eurooppalaisten kielitaitoa. Alussa tulee todennäköisesti olemaan jonkinnäköinen kokeiluvaihe yhdessä koulutuskomission jäsenen kanssa. Ja sitten tulee olemaan tämä tällainen eh, kokeiluvaihe, jossa mukana ovat vain muutama kieli. Jatkossa toivoisin kuitenkin, että kaikki eurooppalaiset kielet otettaisiin mukaan tähän tutkimukseen. Toki ymmärrän, että tässä on kysymys myös rahoituksesta, mutta minä toivoisin tätä kuitenkin. Eli että ei ainoastaan vain virallisia eurooppalaisia kieliä, vaan myös esimerkiksi naapurimaiden kieliä. Ne kielet, eh, joiden kanssa eurooppalaiset ovat tekemisissä käytännössä päivittäin. Muistanette meidän yhteisen konferenssin komission jäsen, jossa libanonilainen kirjailija puhui siitä, miten tärkeää on osata ja oppia naapurin kieltä. Vasta silloin syntyy todellista rinnakkaiseloa, kun osaa naapurin kieltä, kun osaa myös esimerkiksi vähemmistöjen kieltä. Ja jos me haluamme edistää kielten osaamista Euroopassa, erityisesti nuorten ihmisten kielten osaamista. Silloin meidän täytyy edistää myös näitä muita kieliä, ei vain suuria, vaan myös muita. Ähm, Kiitokset. Sitten edustaja Visas. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenille tästä mielenkiintoisesta ja kattavasta alustuksesta, joka käsitteli monikielisyyttä. Minä henkilökohtaisesti voin sanoa, että en ole tehnyt tämmöistä tyypillistä politiikon reittiä tänne. Minä olin Madridissa seitsemän vuoden ajan ja käsittelin kulttuuri- ja, kulttuuri- ja kieliasioita ja minusta vieraiden kielten oppiminen on hyvin mielenkiintoinen asia. Madridissa meillä on kouluja, jotka opettavat ranskaa, englantia ja muita vieraita kieliä ja tämä on todellakin tärkeä asia nuorisollemme. Olen samaa mieltä Sverin kanssa siitä, että emme voi rajoittua ainoastaan siihen, että opetamme ja opimme vain näitä kaikkein eniten puhuttuja kieliä, vaan pitää oppia ja puhua muitakin eurooppalaisia kieliä. Te mainitsitte tuesta, tai puhuitte tuesta maahanmuuttajille. Minusta se on hyvin myönteinen asia, mutta meidän pitäisi myös ottaa huomioon se, että tämän tuen pitäisi olla todellakin tehokasta kaikissa Euroopan maissa. Siis kaikkien kielten tukeminen on tärkeää. Espanjassahan on neljä virallista kieltä ja tässä talossa virallinen kieli on ö, Espanja, ja, mutta meillä on kuitenkin katalaani, jota puhutaan myös Espanjassa. Sillä on yli 10 miljoonaa puhujaa. Sitten on galician kieli ja baski. Sitten on myös ongelma, joka koskee vähemmistökieliä, joita puhutaan esimerkiksi kolmansissa maissa, jotka eivät ole virallisia, vaikkapa Unkari-Slovakiassa. Ja on todettava, että on ongelmia, jotka liittyvät näiden kielten aseman tunnustamiseen. Minusta on tärkeää, että nämä asiat otetaan huomioon. Ei ainoastaan sen mukaan, mikä valtiovirallinen kieli on tai paljonko kielellä on puhujia. On selvää, että nämä vähemmistökielten asemakysymykset täytyy ottaa huomioon ei ainoastaan maahanmuuttajien kannalta, vaan myös olemassa olevien kansalaisten kannalta. Ja, vielen dank. Fisas now Mrs. Honeyball, please. Sitten seuraavaksi edustaja Honeyball. Uh, thank you. I mean, I, I always find this... Niin, kiitoksia. Tämä on minusta kovasti kiinnostavaa. No minähän olen tietysti englannin puhuja. Ja tämä jo sinään asettaa valtavia ongelmia. Minua kiinnosti kovasti ajatus jonkinlaisista indikaattoreista, jotka ilmaisisivat, mitä jäsenvaltioissa oikein opetetaan ja opitaan. Britanniassa on aika vaikeaa saada ihmiset ottamaan kielten oppiminen vakavasti, koska ihmiset lähtevät siitä, että ei tarvitse. No onhan se tietysti tottakin, mutta se sotii kaikkea sitä vastaan, mitä me olemme täällä sanoneet. Ja haluaisin muun muassa kysyä teiltä seuraavaa. Mitä olette tehneet neuvoston ja yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa tämän asian suhteen, koska loppujen lopuksihan jäsenvaltioiden opetusjärjestelmät painottavat tavalla tai toisella kielten opetusta ja tällä saralla on työtä tehtävänään. Mm, tämä koskee niin sanotusti suurempia kieliä toki. Ja olen täysin yhtä mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte maahanmuuttajien kielistä ja vähemmistöjen kielistä. Minulla on ollut siitä kokemusta. Minä olin nimittäin koulun johtokunnassa Lontoossa ja tässä koulussa puhuttiin 39 eri kieltä. Tämä täytyy tunnustaa ja ymmärtää. Toki maahanmuuttajien täytyy oppia isäntämaan kieltä, koska se on ihan ehdoton edellytys, mutta mutta heidän omaakin kieltään täytyy kunnioittaa ja löytää keinoja saada se kukoistamaan. Se on ihan maahanmuuttajayhteisöjen etujenkin mukaista toki. Ja kiinnosti myös se, mitä sanoitte yhteistyöstä muiden ma- maailmankolkkien kanssa. Niin, sitten halusin vielä puuttua siihen, mitä espanjalainen kollega sanoi vähemmistökielistä yhden maan sisällä – Suurimmassa osassa eurooppalaisia maita vähemmistökieliä on, ja usein käy niin, että sellaiset kielet, kuten vaikkapa Welshin kieli, tarvitsevat apua. Olisi tietysti ihan hyvä, jos me voisimme jollain tavalla avittaa niitä yhteisöjä, joissa puhutaan vähemmistökieltä jonkin maan sisällä, jotta nämä yhteisöt voisivat kehittää omia omi, omintakeisiaan kulttuureita. Now give ich das Wort an Herrn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 ja siksi minä niin, äh, suurella mielenkiinnolla kuuntelin teitä ja haluaisin myös kiittää teitä. Teidän ponnistelunne ovat äh, merkittäviä ja teidän johdollanne on saavutettu viime aikoina hyvin paljon. Ja minä pidän hienona sitä, että te joskin rajallisesti mutta kuitenkin olette olleet eh, mukana vaikuttamassa siihen, että esimerkiksi iirin kieli on saanut eh, eh, virallisen aseman EU-ssa monikielisyyden nimissä. Minusta meillä on kolme ryhmää kielenkäytön suhteen. Meillä on jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden kielet, meillä on jäsenehdokasvaltioiden kielet ja sitten on kolmannet valtiot. Ja nämä kolmannet valtiot, EUn ulkopuoliset valtiot, te mainitsitte myös ne. Ennen kaikkea oikeusasioiden valiokunnassa me olemme käsitelleet, anteeksi, ihmisoikeusvaliokunnassa olemme puhuneet vähemmistökielten ja muiden kielten vaikutuksesta. Ajatelkaa esimerkiksi uiguureja. Te olette varmasti kaikki kuulleet, miten Kiinassa uiguureita syrjitään. Ja sen ehdokas maissa, kuten esimerkiksi Serbiassa – tai voisin myös mainita Ukrainan, on niin, että unkarin kieli ja romanian kieli, niitä syrjitään hyvin paljon. Ukrainassa voisi sanoa jopa, että vähemmistökielten käyttäminen, kuten unkarin tai romanian käyttäminen, on tehty mahdottomaksi. Näitä kieliä ei yksinkertaisesti voi käyttää. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että komissio seuraisi tarkkaan, mitä näillä alueilla tapahtuu. Esimerkiksi Serbiassa äh, syrjitään romanialaisia, eikä hyväksytä lainkaan heidän identiteettiään romanialaisena. Moldaviassa tilanne on hieman parantunut. Moldavian tasavallan pääministeri itse sanoi, että ei ole enää moldavian kieltä, vaan romanian kieli on jatkossa virallinen virastokieli. Mitä tulee jäsenvaltioihin, ottaisin tässä esiin Slovakian. Slovakian kielilaki ei ole millään muotoa meille hyväksyttävä unkarinkielisille. Tämä on minusta vastaavanlainen kuin fasistien lähestymistapa 30-luvulla tai Frankon lähestymistapa aikoinaan. Minusta EUn suhtautuminen on tässä ollut aivan liian löysää. Slovakia on ottanut käyttöön kielilain, jota, on, jota vastaan on protestoitava. Haluaisin myös siterata makedonialaisia kielikysymyksissä ja haluaisin pyytää komission jäsentä että suurten eurooppalaisten ihanteiden lisäksi keskityttäisiin konkreettisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi unkarilainen yliopisto Romaniassa tai kielen käy, käy, Changon vähemmistön kielen käytön kieltäminen ja niin edelleen. Kiitos. Yeah, thank you, Mr. Türkish. Um, Mr. Commission... Kiitos. Edustaja Tyrkis. Mr. Orban, haluaisin ottaa esiin kysymyksen, jonka tässä kollegani Tyrkis otti esiin. Puheessanne te vain mainitsitte yhteisen julkilausuman Intian ja Kiinan välillä liittyen monikielisyyteen. Joten kun te puhutte Kiinan viranomaisille monikielisyydestä, Tiedän, että monet kiinalaiset opiskelijat oppivat eurooppalaisia kieliä ja he ovat usein ihan valtavan hyviä. Mutta toisaalta me tiedämme, että Kiinan äh, kansallisvaltiossa esimerkiksi äh, tiibetiläiset tai Xinjiangin äh, vähemmistö, siellä ei ole niin helppoa puhua omaa äidinkieltään. Ja ei esimerkiksi ti- tiibettiläiset tai uiguurit eivät saa koulutusta omalla kielellään. Ja te olette tavanneet kiinalaisia ja sanotte, että ei ole aina niin helppoa, mutta että se on kuitenkin ottavana esiin. Haluaisin tietää, oletteko te ottaneet esiin monikielisyyden Kiinan sisällä? Ja sitten edustaja Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää komissaari Orbania hänen hyvästä työstään tällä monikielisyyden saralla. Teidän alustuksenne myös oli hyvin laaja ja erinomainen ja ei voi muuta kuin todeta, että kielihän on identiteetin perusta ja jos me haluamme olla rakentamassa, niin kuin me uskon, että haluamme olla rakentamassa kansalaisten Eurooppaa, niin silloin tämä kulttuurillinen konteksti, missä kieli on yksi keskeinen osa tulee ensin. Ja aivan niin kuin täällä on käyty läpi, että kielten oppimisen kautta opimme myöskin tuntemaan paremmin kulttuureja toinen toisiamme ja sen varan voi rakentua sellainen luottamus, mikä, mitä kansalaisyhteiskuntaan tarvitaan Euroopankin laajuisesti, jonka päällä sitten myöskin muut niin sisämarkkinat kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja muut kehät voivat hyvin, hyvin sitten tukeutua. Mutta ihan haluaisin nostaa tässä esille, esille yhden kysymyksen ja ajatuksen. Eh, nämä alkuperäiskansat, niin kuin jo sanoin tuohon alkuun, olen erittäin kiitollinen siitä työstä, mitä komissaari Orban on tehnyt. Ja voi sanoa, että tämän viimeisen kolmen vuoden aikana myös unionissa nämä asiat ovat nousseet eteenpäin. Ja toivon, että myöskin seuraavan komission aikana nämä tulevat vahvasti menemään eteenpäin. Eh, ja, ja näin ollen vaikuttavuutta alkaa syntymään yhä enemmän ja enemmän. Nämä alkuperäiskansat Euroopan unionin sisällä, meidän pitää jatkossakin huolehtia siitä, että heillä säilyy mahdollisuus oman kielen opiskeluun, koska uskon niin, että meidän eurooppalaisen sivistyksen mitta on siinä, millä tavalla me kohtelemme heikommassa asemassa olevia, olevia lähimmäisiämme, miten me kohtelemme vähemmistökulttuureja ja, ja me olemme juuri niin vahvoja kuin meidän heikkoin, heikoin kulttuurimme ja niin kuin tiedetään, niin alkuperäiskansojen kohdalla, esimerkiksi meillä Suomessa saamelaisten kohdalla, kielikysymys on erittäin tärkeä. Sen lisäksi myöskin Euroopan unionin ulkopuolella, jos vain voimavaroja riittää, niin olisi tärkeää esimerkiksi Venäjällä näitä ukrilaisia, suomalaisukrilaisia kieliä ja, ja kielivähemmistöjä kohtaan on ollut melko, melko kovaa politiikkaa ja, ja voi sanoa näin, että meidän pitäisi myöskin yrittää laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa ja kansainvälisessä kontekstissa sitten ottaa huomioon se, että myös näillä ihmisillä olisi mahdollisuus säilyttää oikeus omaan, omaan kieleen. Mutta tämä oikeastaan lyhyesti tässä. Haluan tämän alkuperäiskansojen asiat nostaa ja kielikysymyksen päällimmäiseksi. Haluan kiittää komissaaria vielä hyvästä työstä, mitä on tehnyt ja toivon, että tämä hyvä työ, minkä olette aloittaneet ja laittaneet hyvälle raiteelle, että se voisi vaan niin kuin jatkua seuraavassa komissiossa, äh, komissiossa sitten ja tätä kautta yksi tärkeä osa eurooppalaista kulttuuria, sen kulmakiveä monikielisyys voisi vahvistua äh, jatkossakin. Ja, vielen Dank, Mr. Takula. Und jetzt gebe ich das Wort. Kiitokset edustaja Takkula ja sitten vielä puhuja Seuraavaksi niitä oli Kelly ja Palja Deli ja sitten komissio vastaa. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela v prvom rade pripojiť eh, ku všetkým chválam, ktoré boli na vašu hlavu znesené. Haluan eh, myös kiittää eh, komission jäsentä. Minusta teidän työnne on erinomaisen tärkeää ja, ja minä olen pienen jäsenvaltio valtion kansalainen ja kiitän sitä mahdollisuutta, että minäkin voin täällä käyttää äidinkieltäni. Te puhuitte myös siirtolaisten äidinkielestä, jota te haluaisitte tukea. Minua kiinnostaisi nyt myös se, millä tavalla te haluaisitte tukea tai edistää näiden kielten käyttöä. Haluaisitteko te jonkin erityisen budjettikohdan tai lähteen sille? Ja äh, mitä tulee sitten monikielisyyteen Kiinan ja Intian ja niiden julistukseen, täytyy myöntää, että minä en ole tällaista lukenut. Mutta minua kiinnostaisi tietää, mitä yhteistyöalueita se koski. Ja sitten vielä Slovakian kielilainsäädäntöön äh, äh, Kollega Tokisin pitäisi todellakin lukea tämä lainsäädäntö. Minä voin hänelle nämä asiakirjat toimittaa. Ja hänen vasta sitten ehkäpä tulisi lausua mielipiteensä, eikä vain lähteä tällaiseen radikaalipolitiikan poliitikon sanojen toisteluun. Um, thank you, Madam Chair. And I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissaari Orbania hänen esityksestään ja hänen tekemästään hyvästä työstä. Niin, te mainitsitte Iirin kielen, sen, että irlannin kielellä on virallinen asema Euroopan unionissa. Ja tämä on ollut tietysti merkittävä boosti Irlannin, Iirin kielelle. Se on se, että Euroopan unioni tunnustaa tämän kielen, on vahvistanut kielen asemaa. Ja nyt Iirin kieltä puhutaan Irlannissa paljon enemmän kuin aiemmin, joten tästä on kiitos Euroopan unionillekin. Te mainitsitte puheenjohtaja äh, Barroson aloitteen Youth on the Move, eli nuorisoliikkeellä. Ja tätä ehkä kannattaisi vielä enemmänkin työstää, tätä ajatusta, erityisesti äh, kun ajatellaan tätä kolmansiin maihin suuntautuvaa yhteistyötä ja niin edespäin. Me arvostamme tätä kovasti ja päätän puheeni Iirin kielellä. Thank you. Mrs. Pagliadelli. Thank you, Mrs. Chairman. Chairwoman. Orban Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaari Orbanille. Haluan kiittää teitä siitä, mitä sanoitte monikielisyydestä. Oletteko te koskaan ajatellut sitä, että kenties meidän tulisi laajentaa Euroopan kansalaisten kielitaitoja. vielä laaja, tai siis se, että halutaan lisätä Euroopan kansalaisten kielitaitoja, niin se saattaisi johtaa ehkäpä myös ongelmiin. Se saattaisi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitä se ratkaisee. Viittaan tässä esimerkiksi Makedonian, siis Fyromin kieleen. Sitä kutsutaan kieleksi, mutta kyllä, se, kyllä nyt on niin, että se on Bulgarian murre. Miten me tällaiset vähemmistökielet oikein määrittelemme? Okei. Okay. I apologize. I had to lead the vote. Anteeksi, minun piti käydä äänestämässä viisumin vapautusäänestyksessä Balkanin maille. No, puhutaan Iiristä ja Letseburgisista ja muista. Ovatko ne kieliä vai ovatko ne murteita? Letseburgish Onko se Saksan murre? Niin, en tiedä. No, komission jäsen varmaan antaa meille tässä oikeat vastaukset. Kiitokset keskustelusta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Teillä on vaikea äh, työ. Tiedän itse kollegoista äh, kansallisessa parlamentissa äh, ovat suuri ongelma. He ovat, pistivät hänelle hanttiin niin, että hän pelkää mennä sinne takaisin. Olkaa hyvä. Mulțumesc pentru întrebări. Uh, Kiitoksia paljon näistä kaikista kysymyksistä. Aloitan herra Sveerin kysymyksistä, koska olen hyvin iloinen tavatessani hänet täällä. Olen tehnyt hänen kanssaan työtä yhdessä. Lingvistisesti tiedämme, että nyt olemme päässeet eteenpäin 2012 tämä indikaattori, joka otettiin käyttöön, tai joka otettiin käyttöön, saamme tietoja siitä ja 2012. Hän tietää myös, että käytännön tasolta olemme ryhtyneet arvioimaan tämän indikaattorin ja nuorten keskuudessa, jotka ovat 17-vuotiaita, ja tämä kattaa viisi kieltä. Haluamme laajentaa tätä arviointia kaikkiin virallisiin kieliin EU:ssa. Se ei tule olemaan helppoa, koska kun arvioidaan ainoastaan vaikka näitä viittä kieltä vain, niin on erilaisia poliittisia näkökulmia, ja totta kai niitä on. Jotkut kysymykset, jotka alun alkaen vaikuttavat teknisiltä, niin niissäkin on sitten tietynlaista poliittista painolastia. Ja joka tapauksessa pitää mitata siis näiden nuorten kielellistä taitoa. Mutta jos nyt ajattelemme tätä PISA-indikaattoria, niin ymmärrän, miksi kysymykset ovat näin herkkiä. Näiden mainittujen ongelmien lisäksi on muitakin, joiden takia jotkut jäsenmaat eivät halunneet osallistua ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen. Pyrimme saamaan kaikki jäsenmaat mukaan, ottaen huomioon nämä maiden osallistuminen ja siihen tarvittavat resurssit. Ja näin saisimme muutkin kielet, kaikki kielet mukaan. Olen iloinen siitä, että te tuette vieraiden kielten opetusta yleisesti ja lisäksi erityisesti naapurikielten naapurimaiden kielten oppimista ja opettamista. Tämä on jo vahvistettu 2005 strategiassa ja samoin 2008 vuoden strategiassa mainitaan siis se, että vieraiden kielten oppiminen vahvistaa kulttuurien, muiden kulttuurien oppimista. Miten me voimme sitten vähentää jännitteitä ja konflikteja, jos se ei tapahdu oppimisen kautta, sen kautta, että opetellaan naapurin kieltä. Tämä voisi olla yksi osa ratkaisuja, kun pyritään poistamaan konflikteja Euroopan unionin sisällä jos puhutaan kahdesta yhteisöstä, jotka elävät lähekkäin tai sitten on vähemmistö ryhmästä kysymys tai kun puhutaan sitten naapurimaista, kysymys aina on kuitenkin sama. On kyse toisen kielen oppimisesta ja tämä oppiminen voi antaa vahvan panoksen vastavuoroiseen toisen kulttuurin tuntemukseen. Sitten herra Aksela, anteeksi, jos, olen, jos äänän nimenne väärin. Te puhuitte niistä kielistä, joita Espanjassa puhutaan. Haluaisin muistuttaa teille, että ensimmäinen tammikuuta 2007 eri yhteisön toimielimissä – ja Espanjan hallituksessa otettiin käyttöön sopimus, joka mahdollistaa sen, että on tällaisia täydentäviä apukeinoja Espanjan kansalaisille, Espanjassa ja Espanjan ulkopuolelle, ulkopuolella niille kansalaisille, jotka käyttävät katalaania, baskia ja galician kieltä. Tämän sopimuksen pohjalta voisin antaa esimerkin neuvostosta. Siellä oli espanjalaisia edustajia. He ovat voineet käyttää näitä mainittuja kieliä. Mutta ei ainoastaan tämä, vaan joku aika sitten Iso-Britannian edustaja saattoi käyttää iiriä 2008 tehdyn sopimuksen pohjalta ja on enemmänkin mahdollisuuksia. Ja tämä on mahdollistanut sen, että komissiossa oleve, olemme voineet kehittää Barcelonassa mm, sivun, joka kirjoitettiin kokonaan katalaniksi. Siihen sisällytettiin näitä alan toimia. On kyse web-sivustosta, joka on siis myös katalaaniksi saatavilla. Lisäksi kansalaiset voivat käyttää näitä kieliä Euroopan unionin toimielimissä. Heillä on myös oikeus saada vastauksensa, vastaus näihin kysymyksiin omalla kielellään, eli sillä kielellä, jolla he ovat esittäneet kysymyksen. Tämä on hyvin tärkeä kohta, kun ajatellaan näitä ponnisteluja, joita olemme tehneet kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi. Eli tehtyjä toimia on jo olemassa. Haluaisin korostaa myös uudestaan sitä, ehkä ensimmäisellä kerralla tämä ei tullut selvästi esille, meidän strategiamme moni, monikielisyyden politiikka, joka meillä on, se koskee kaikkia erilaisia kulttuurisia monimuotoisuuden lajeja Euroopan unionissa. Tämä ei koske ainoastaan 23 virallista kieltä, vaan se koskee näitä yli 60 alueellista ja vähemmistökieltä. Se antaa mahdollisuuksia myös ö, maahanmuuttajien äidinkielten kehittämiseen. Sitten rouva Hannibalille Olemme kiinnittäneet paljon huomiota Iso-Britannian tilanteeseen. Vaikka alun alkaen, miten tämä nyt muotoilisin, oli paljon eriäviä näkökantoja. Lehdistössä Iso-Britanniassa oli paljon ihmisiä, jotka sanoivat, että tämä monikielisyyden salkku ei nyt ole mitenkään tärkeä salkku. Se ei ole mikään koko päivätyö, vaan se on oikeastaan vain osa-aikatyö. Mutta näin ollenkin tästä huolimatta olemme kuitenkin kiinnittäneet paljon huomiota Iso-Britannian tila- tilanteeseen. Se seikka, että hyvin suuri osa Iso-Britannian väestöä ja ennen kaikkea nimenomaan britannialaiset ovat yksikielisiä. Tästä huolimatta, tästä tosiseikasta huolimatta ei ole kiinnostusta tai motivaatiota siihen, että nuoret ja heidän vanhempansa saataisiin oppimaan vieraita kieliä. Olemme ponnistelleet voimakkaasti ja huolimatta siitä, että joskus meitä on moitittukin, kun sanotaan, että täm, sanotaan esimerkiksi, että tämä on subsidiariteetti asia, tämä kuuluu paikalliselle tasolle tai alueelliselle tasolle, tämän kysymyksen ratkaiseminen. Kaikesta huolimatta voin todeta ilolla että, ja tyytyväisenä, että tämä aihe on erittäin ajankohtainen. Se on ajankohtainen niin Iso-Britannian viranomaisille kuin Iso-Britannian tiedotusvälineillekin. Kaksi viikkoa sitten The Economist-lehti julkaisi artikkelin jossa käsiteltiin haittoja, niitä haittoja, joita syntyy Iso-Britannian yksikieliselle väestölle verrattuna sitten muihin eurooppalaisiin. Nämä haitat olivat todella merkittäviä. Nyt päätös, joka on tehty, päätös, joka astuu voimaan ensi vuodesta lähtien, koskien vieraiden kielten pakollista opettamista. Toivon, että tämä päätös tuo muutoksia sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä. Sitten taas toisaalta, kun olen ollut Iso-Britanniassa käymässä, saatoin todeta, että kokemukset monikulttuurisuudesta ja monikielisyydestä ovat erittäin kiinnostavia kokemuksia olen käynyt, kuten tekin, olen käynyt koulus, kouluissa. Oli eräskin koulu, jossa oli yli sataa kieltä puhuvia, eri kieltä puhuvia lapsia. Ja kun ajatellaan sitten näitä integraatiomalleja, on selvää, että siellä tarvitaan hyvin monenlaisia malleja, ja näitä malleja voitaisiin viedä niin, muihin paikkoihin, paikkoihin, jossa myös on samantyyppisiä ongelmia. Te puhuitte myös EUn tuesta alueellisille ja vähemmistökielille. Meillä on opetusohjelma, joka on siis elinikäisen oppimisen ohjelma. Ja tämän ohjelman tässä ohjelmassa on erityinen kappale, jossa puhutaan eri kielten opettamisen edistämisestä eri puolilla unionia. Tässä mainitussa kappaleessa tai mainitussa osassa annetaan paljon painoa vähemmistökielten ja alueellisten kielten tukemiselle. Me olemme rahoittaneet verkkoja, eri, esimerkiksi Cardiffin verkko, jonka kautta pyritään tukemaan kieliä. Olemme tukeneet myös erityishankkeita tai erityisohjelmia, jotka kohdistuvat vähemmistökieliin. Nämä ovat hyvin konkreettisia tukemistapoja ja ne ovat saaneet hyvän vastaanoton kaikilta, jotka tekevät alalla työtä. Ja kuten jo alustuksessani sanoin, minun on todettava, että sen arvioinnin jälkeen, joka tehdään, meidän täytyy varmasti suunnata lisää resursseja tämän tyyppiselle politiikalle. Herra Tökesille. Te tunnette hyvin EUn rajat, kun ajatellaan mahdollisia toimia ja EUn suuntautumista kohti kolmansia maita. Te puhuitte Ukrainasta. Ja voin sanoa teille, että ne teemat, jotka liittyvät kansallisten vähemmistöjen suojelemiseen ja yleisestikin, ne aiheet, jotka liittyvät perusoikeuksien suojelemiseen ja ihmisoikeuksien turvaamiseen, ovat Euroopan komission esityslistalla kaikkien politiikan alojen osalta, ei ainoastaan naapuruusasioissa tai kumppanuusasioissa. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita meidän vaatimuksissamme tai ehdoissamme kun mahdollistamme esimerkiksi Ukrainan lähentymisen kohti EUta. Sitten mitä tulee Moldavian tilanteeseen, haluaisin sanoa teille ainoastaan yhden asian. EU kunnioittaa niitä päätöksiä, joita joita tehdään niissä maissa viranomaisten taholta, jotka eivät kuulu EU-hun. Mutta sitten kun on erityisintressejä jäsenmaiden <clears throat> kannalta, niin nämä intressit on otettava yleisten puitteiden sisälle – ja en viittaa nyt ainoastaan tähän Moldovan tilanteeseen tai Romanian tilanteeseen, vaan myös tilanteeseen, joka otettiin Fyromin osalta esille tai Makedonian kysymys suhteessa Kreikkaan tai Bulgaariaan. Koska minulle esitettiin kysymys myös lain, kielilain muuttamisesta Slovakiassa. Se on laki, jota on muutettu joitakin aikoja sitten parlamentissa ja se astui voimaan 2009 vuoden alkupuolella. Nyt meidän on pakko toimia komission toimivaltuuksien pohjalta tässäkin asiassa ja kielipolitiikka on yksi niistä kysymyksistä, joka on kansallista ja alueellista toimivaltuutta ja siinä täytyy noudattaa toissijaisuusperiaatetta, mutta sitten taas toisaalta Euroopan komission täytyy analysoida nämä eri lakijärjestelmät tai se eri lainsäädäntö, jota on olemassa, yhteisön olemassa olevien lakien tai perussopimusten valossa. Ja tällä hetkellä Euroopan komissio analysoi parhaillaan Slovakian kielilain säädöksiä. Ei ainoastaan sen kannalta, miten se on yhteensopiva direktiivi 43 kautta 2000 kanssa, joka on siis syrjinnän vastainen direktiivi. Sen täytyy ottaa huomioon myös muutkin asiakirjat, muutkin yhteisön asiakirjat, esimerkiksi sisämarkkina, sisämarkkinoiden osalta, samoin myös audiovisuaalisen alan lainsäädäntö ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö. Tämä analyysi ei ole vielä valmis. Se on erittäin monimutkainen analyysi ja sopivalla hetkellä kerron kyllä teille tuloksista. Täytyy sanoa, että Komission monet osastot tutkivat tämän lain eri osia tällä hetkellä. Niin minä kuin Barro, varapuheenjohtaja, olemme tavanneet monia eri edustajia Slovakiasta ja Unkarista. Ja olemme vastaan, saaneet ottaa vastaan kymmeniä tai ehkä satoja viestejä tästä asiasta. Nämä viestit ovat tulleet kaikkialta Euroopasta, ei ainoastaan näistä kahdesta mainitusta maasta, Slovakiasta ja Unkarista. Niissä keskusteluissa, joita olemme käyneet näiden kahden maan edustajien kanssa, olemme tehneet erittäin selväksi sen, että säädösten täytäntöönpano menee pitemmälle kuin mitä komission tekee. Tämän lain äm, käyttöönotto, täytäntöönpano on erittäin tärkeä asia. Se täytyy tehdä sellaisella tavalla, että se on yhteen sopiva yhteisön lainsäädännön kanssa. Olemme tarjonneet tukeamme myös siinä tapauksessa, jos sitä vaaditaan jotta ratkaisuja voitaisiin löytää, parhaita mahdollisia ratkaisuja. Ja uskon, että yhteinen julkilausuma, jonka allekirjoittivat nämä kaksi ministeriä, on tärkeä askel eteenpäin. Se antaa takuut siitä, että voidaan löytää sopiva ratkaisu molemmille osapuolille tai kaikille osapuolille. Sitten rouva Trypelille. Yhteistyö niiden maiden kanssa, jotka ovat samankaltaisia kielellisen monimuotoisuuden kannalta – ne ovat tärkeitä. Kiina, Intia tuli tällä mainituksi, mutta on myös muitakin Euroopan tai muitakin maita, joilla on samankaltaisia tilanteita. On todellakin kiinnostavaa molempien osapuolten kannalta, jotta voidaan vahvistaa yhteistyötä ja voisin antaa teille esimerkin. On koko ajan enemmän yliopistoja eri jäsenmaissa, jotka edistävät kielten oppimista, kuten hindun, mandariini Kiinan oppimista. Ja tämä tarjoaa hyvin laajoja näkymiä niille opiskelijoille, jotka opiskelevat näissä yliopistoissa. Olemme vastanneet tähän kiinnostukseen myönteisellä tavalla, mutta emme halua rajoittua ainoastaan tähän aspektiin kielten oppimisen edistämisen vastavuoroisuudesta. Kaikissa niissä yhteyksissä, joissa meillä on Kunnioittain toisiamme haluamme kuitenkin edistää omia arvojamme. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, perusoikeuksien kunnioittaminen on olennaisen tärkeää meille, emmekä koskaan epäröi tämän kysymyksen esiin ottamista. Joskus tämä on hyvin hankalaa, mutta silti teemme sen aina näissä vuoropuheluissa, joita käymme Kiinan tai jonkun muun vastaavan maan kanssa. Eli tämä asia on esillä niissä neuvotteluissa, joita käymme. Ja monikielisyys on yksi niistä aspekteista, jota, jonka haluamme sisällyttää kulttuurien väliseen vuoropuheluun. Sitten herra Takkulalle. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä positiivisesta arviosta, jotka teitte toimistani. On myös miellyttävää saada tällainen arvio just, juuri teiltä. Kuten te tiedätte, puheenjohtaja Barroso ilmoitti siitä, että ö, otetaan käyttöön tällainen uusi mandaatti, eli ihmisoikeuksista ja vastaava komission jäsen saa salkun, joka sisältää ne eri kysymykset, jotka liittyvät kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin. Toivomme, että pian Lissabonin sopimus astuu voimaan ja sen kautta myös tämä ihmisoikeus perusoikeuskirja tulee juridisesti sitovaksi. Tämä mahdollistaa sen, että voimme luoda uutta kehitystä niille ponnisteluille, joita EU tekee näissä kysymyksissä. Mutta täytyy tietää tai muistaa myös se, että toimivaltuudet ovat myös vastaisuudessa rajalliset. Te tiedätte tämän varmasti hyvin. Tämä aihe on aihe, jota analysoidaan ei ainoastaan EUn tasolla, vaan myös, kuten jo aikaisemminkin mainitsin, vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa, joko eurooppalaisten kolmansien maiden tai ei-eurooppalaisten kolmansien maiden kanssa. Ja sitten rouva Nevedalovalle maahanmuuttajien kielten edistäminen on hyvin arkaluontoinen kysymys EU:ssa. On joitakin jäsenmaita, joissa viranomaiset haluavat pitää kiinni maahanmuuttajien äidinkielen vahvistamisesta ja edistämisestä ottaen huomioon ne säädökset, jotka on olemassa. Euroopassahan on satoja eri äidinkielisiä ihmisiä, mutta ei ainoastaan pidä opettaa heille näitä vastaanottavan maan kieliä, No, tämä on joskus arkaluotoinen kysymys. Joissakin pääkaupungeissa on sanottu meille, että ei pidä kosketella tätä kysymystä, koska se on poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja vaikka tilanne onkin tämä, meidän kantamme on hyvin selkeä. Olemme sitä mieltä, että vastaanottomaan kielen opettamisen lisäksi, joka on meistä tällainen hyvin perustavaa laatua oleva ehto integraatiolle, sille, että maahanmuuttajat integroituvat siihen maahan tai Eurooppaan, niin tämän lisäksi täytyy antaa tietty kunnioitus, tietty, tietty oikeus näille äidinkielille myös. Asiantuntijat sanovat, että jos et osaa hyvin omaa äidinkieltäsi, niin et voi oppia muita kieliä hyvin. Ja tämä tuli esille kyllä myös jo alustuksessani, kun ajatellaan näitä käytännön kysymyksiä vieraiden kielten oppimisessa. integraatiot, mallit ja käytänteet ovat hyvin erilaisia. Hyvät käytänteet ja niiden levittäminen on tärkeää. Halusin antaa tämän esimerkin Iso-Britanniasta, mutta voisin antaa esimerkin äh, vaikka Saksasta tai jostain muusta maasta. Siellä on paljon hyvin suositeltavia käytänteitä. Sitten mitä tulee varhain tapahtuvaan vieraiden kielten oppimiseen. Tämä on hyvin uusi aloite. Se syntyi pari viikkoa sitten ja olen ollut hyvin kiinnostunut näkemään, minkälaista vastakaikua se saa. On paljon yliopiston opettajia, professoreita, kieliasiantuntijoita, jotka ovat tukeneet tätä hanketta ja osallistuvat siihen, mutta tilanne on kuitenkin vielä se, että jäsenmaat, niiden täytyy tulla mukaan ja sitten poliittinen keskustelu käydään niiden kanssa. Sitten herra Kelille iirin kielestä. Olen voinut todeta, kun olen ollut yhteyksissä irlantilaisten viranomaisten kanssa, olen voinut todeta sen, että viranomaiset tutkivat hyvin tarkkaan sen, mitä me teemme. Meillä oli tällainen kertomus, jota emme voineet kääntää ja tuottaa Iirin kielellä kovin nopeasti ja reaktio Iirin viranomaisilta tuli myös erittäin nopeasti. Olen jo aikaisemminkin sanonut, että ei riitä, että yhteisön toimielimissä tehdään ponnisteluja, jos sitten taas Irlannissa ei ole riittävästi kieliasiantuntijoita tai riittävästi nuoria, jotka osaavat vieraita kieliä, koska me emme voi muuten vastata kaikkiin, kaikkeen siihen kysyntään, joka meille, meihin kohdistuu tai joka meille osoitetaan, kun ajatellaan tulkkausta tai virallisten asiakirjojen kääntämistä. On kyse yhteisestä ponnistelusta, jota aina yksin toimielimet eivät voi hoitaa myös kansallisten ja alueellisten toimijoiden panos on hyvin tärkeää. Tätä ei pidä liittää ainoastaan iirin kieleen, vaan myös hieman kummallisella tavalla se liittyy kieliin, jotka ovat erittäin laajalle levinneitä, esimerkiksi Englantiin ja Ranskaan. Viime aikoina meidän on pitänyt aloittaa hankkeita, tällaisia edistämishankkeita – jotta voimme innostaa Iso-Britannian ja Ranskan nuoria ja jotta olemme voineet vakuuttaa heille, että heidän pitää oppia vieriä kieliä. Ja jos he eivät näin tee, niin syntyy vaikeuksia seurata työtä Euroopan unionin toimielimissä. Englannin kohdalta, kohdalla ongelma on hyvin vakava. Ranskassa, Ranskan tilanne on myös hankala. Nyt vaikuttaa siltä, että kymmenen vuoden sisällä ranskalaisten, ranskankielisten tulkkien määrä vähenee erittäin merkittävällä ja vakavalla tavalla. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että saamme järjestettyä tulkkauksen kaikkiin niihin kokouksiin, jotka, joihin siitä tulkkausta tarvitaan. Eli tämä ongelmat eivät kosketa ainoastaan pieniä kieliä, vaan myös isoja kieliä. Sitten herra Barroson aloite. Uh, Youth in on the Move, eli nuorisoliikkeellä. Tämä oli, tai on hyvin alullaan oleva aloite. En voi vielä käydä läpi edes kaikkia yksityiskohtia. Meidän täytyy vielä käydä tätä asiaa läpi yksityiskohtaisesti neuvoston ja parlamentin kanssa. Ja sitten vielä vastaukset rouva Pagadelin kysymykseen. Tämä Makedonian Fyromin kysymys vaikuttaa joka kerta selvemmältä, että ratkaisu kielikysymykseen ja nimikysymykseen on tarpeen, jotta voidaan saada aikaa selkeää edistystä tuon maan liittymiseksi. Sitten viimeinen kysymys. Se on ehkä kaikkein vaikein Kuten tiedämme, silloin kun on kyse, niin siis miten tiedetään se, onko kyse kielestä vai murteesta? Mitä sitten voin tähän teille vastata? Minusta se on päätös, joka on ensinnäkin toissijaisuusperiaatteen mukaan päätettävä kysymys, eli paikalliset viranomaiset, kansalliset viranomaiset ovat tässä toimivaltaisia. Olen usein kääntynyt asiantuntijoiden puoleen juuri tässä kysymyksessä, miten erotetaan murre ja kieli. Ja minulle on sanottu, että itse asiassa päätöksen tekevät eivät nämä kielelliset kieliasiantuntijat, vaan poliitikot. Istes. Näin on. Näin on. Kiitokset äh, komission jäsenelle. Monikielisyys on hyvin laaja aihe ja kun häntä tässä olen nyt kuuntelut, niin meillä tulee olemaan eh, eh, pian aikamoinen ongelma. Meillä ei pian ole tarpeeksi tulkkeja. Me olemme päässeet niin pitkälle nyt, että monikielisyys eh, on suuri, tärkeä aihe unionissa ja siihen on tartuttu innolla. Ja sitten yhtäkkiä saattaakin olla tilanne sellainen, että meillä ei ole tarpeeksi tulkkeja. Sen vuoksi että ne maat, jotka ovat aina olleet hyvin eh, tarkkoja käännösten ja tulkkauksen suhteen, kuten esimerkiksi Ranska, ei enää kykene välttämättä toimittamaan tulkkeja, kouluttamaan niitä. Joten meidän täytyy nyt huolehtia, jos me haluamme jatkossakin olla monikielinen eh, alue, että meillä on tarpeeksi kääntäjiä ja tulkkeja, jotka voivat eh, työtänsä sitten tehdä. Ja ja tämä on aihe, mikä pitäisi ottaa esiin myös kansallisissa parlamenteissa. Saksan liittopäivillä sanotaan jatkuvasti, että meidän täytyy käyttää saksan kieltä, saksa on tärkeä, mutta samanaikaisesti meidän täytyy kysyä, onko meillä sitten tarpeeksi ihmisiä, jotka kykenevät toimimaan tulkkina tai kääntäjänä. Tämä oli ihan uusi asia ainakin minulle. Ja tiedämmepä nyt ainakin, että meillä on jotain tehtävää kansallisissa parlamenteissa ja vietävä viesti sinne eteenpäin. Englantia toki käytetään paljon, mutta jokainen on oman Jokainen hoitakoon oman pesänsä, joten minä vien tämän asian eteenpäin Saksaan. Minusta se olisi hyvin hyödyllistä. Komission jäsen, sydämelliset kiitokset toivotamme teille, missä ikinä sitten työtänne jatkossa teettekään, menestystä ja että tämä työ, jonka käynnistitte, että se menee eteenpäin ja että tekin sitä uusissa tehtävissä ne voitte viedä eteenpäin. Kiitokset sitoutumisesta ja kiitokset siitä, että tulitte vielä tänne tänään. Kiitos. Thank you, So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, alle hier zu bleiben. Hyvät kollegat, jääkääpä vielä tänne. Tästä tulee nyt erityisen mielenkiintoista. Meillä on eh, tänään eurooppalaisen Charlemagne eh, nuorisopalkinnon jakotilaisuus. Launched in... Niin, nuoriso palkinto lanseerattiin 2008. Se oli yhteishanke Euroopan parlamentin ja kansainvälisen Charlemagne äh, kilpailulautakunnan. Yhteistyöstä oli siis kyse. Se oli parlamentin puhemies Pötteringin aloite. Tämän palkinnon myötä haluttiin palkita nuorten yksilöiden järjestämiä äh, hankkeita, siis 16-30-vuotiaiden nuorten hankkeita hankkeiden tarkoitus on edu, edistää eurooppalaista ja kansainvälistä ymmärtämistä. Haluttiin korostaa sellaisia hankkeita, joita olivat lanseeranneet yli useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta tulevat nuoret. Yli 700 hanketta esitettiin yli, siis kaikista 27 jäsenvaltiosta. Ja valintavaihe oli, valintaprosessi oli kaksivaiheinen. Kansallinen jury arvioi kaikkia hankkeita. Kansalliset juryt koostuivat kahdesta MEPistä ja yhdestä nuorisojärjestön edustajasta. 27 kansallista voittajaa joutuivat sitten eurooppalaisen tuomariston syyniin, joka koostui Euroopan parlamentin puhemiehestä, kolmesta muusta MEPistä ja neljästä Charlemagne-säätiön edustajasta. Tämä eurooppalainen jury valitsi kolme parasta, eli kolme voittajaa. Bart Smith toimi kulttuurivaliokunnan nimissä tässä juryssä. Kaikki, kaikki 27 kansallista voittajaa kutsuttiin palkinto seremoniaan Ateenaan 19. toukokuuta. Kolmas palkinto, palkinto 2000 euroa, myönnettiin saksalaisille hankkeelle Oberkante Unterlippe. En tiedä, voiko tätä kääntää. Niin, tässä on kyse Oberkanta yläpuolta ja Unterlippe alahuulta. Niin. Tämän voitti diplomaattinen Gummistiefen yhdistys. Toivottavasti voitte tämän kääntää. Nimi on siis diplomaatit kumisaappaissa. Toinen palkinto, 3000 euroa, meni Albinne. Albin teatterihankkeelle. Ja ensimmäinen palkinto meni, siis 5000 euron palkinto, myönnettiin puolalaiselle projektille. Puolalaiset eivät valitettavasti ole paikalla. Puolalainen projekti eh, oli nimeltään Europe Needs You. IGE foorumi oli tässä projektissa mukana. Ja nyt haluan toivottaa tervetulleeksi kolme nuorta näistä voittajatiimeistä. Laaro Sheppe Saksasta. Hän on jossain siellä, niin heippa. Marie Terrier Ranskasta. Hei. Ja Hilde de Lööv Puolasta, edustaa Puolaa. Hän on tässä vieressäni. tai tulee kohta tähän viereeni. Ja ehkäpä hänelle annamme puheenvuoron, koska voittajalle saa, annetaan ensimmäinen suun vuoro. Saatte muutaman minuutin aikaa. Uh, Okay. Okay, dear all, I'm really, really great. No niin. Hyvät ystävät, olen todella iloinen ollessani täällä. Tämä on todella jännä. Olen hermostunut kovastikin. Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni kymmenessä minuutissa esitellä tätä Eurooppa tarvitsee projektisia, joka on Charlemagne nuorisopalkinnon voittaja 2009. Me olemme todellakin kiitollisia, että te luotitte tähän meidän projektiimme ja tämän palkinnon avulla me voimme jatkaa vielä toiselle kierrokselle ensi vuonna. Tämä on ollut olemassa tammikuusta 2008. Ja tätä kehiteltiin ensimmäinen vuosipuolisko ja sitten se oli käynnissä vuoden ja nyt me saamme vielä sitten ylimääräisen vuoden. Minä olen Hilde de Leu, tulen Alankomaista ja kerron teille, että AEG EE on eurooppalainen opiskelijafoorumi 23 Euroopan jäsenvaltio, Euroopan maasta. Ja tämän projektin ovat laatineet eri maiden opiskelijat. Meitä oli kuusi henkilöä alussa. Meitä oli siis kuusi. Tässä on jo enemmän ihmisiä mukana ja nyt mukana on noin 240 ihmistä. Mutta kuusi eh, näistä kokoontui eh, Espanjassa. Ja meillä oli ajatus siitä, että meidän korkeakoulussamme ei ollut eh, niinkään paljon mitään eurooppalaisia aiheita ja asioita koulutuksessa. Ja meidän mielestämme tilanne ei ollut hyvä, koska nuori sukupolvi on tulevaisuuden Euroopan ovat tulevaisuuden Euroopan johtajia ja osallistujia. Me halusimme sen vuoksi muuttaa tilannetta ja saada enemmän tietoa Euroopasta. Ja on hienoa kuulla kulttuurivaliokunnan kokouksessa, että näistä aiheista todellakin puhutaan ja nähdä, minkälaisia ideoita jo on olemassa. Meidän päätavoitteenamme on saada mukaan yliopisto opiskelijoita koko Euroopassa. Ensin me teimme tutkimuksen siitä, millaista, miten koulutusta annetaan, tehdään. Tämä tutkimus tehtiin lähes kaikissa Euroopan maissa. Ja äh, lopputulos teki meille selväksi, osoitti meille, että monet opiskelijat näkivät ongelmana sen, että koulutus ei todella käsittele erityisesti sitä, minkälaisista asioista esimerkiksi puhutaan Brysselissä, eikä ollut minkäännäköistä vuorovaikutusta EUn toimielinten kanssa, eikä edes siitä, mitä EU voi tehdä nuorille ihmisille. Se ei ollut kovinkaan selvää, joten koulutus oli hyvin pinnallista. Ja monet opiskelijat myös pitivät Eurooppaa tavallaan jonain, mikä on tuolla kaukana. En minä tuosta mitään ymmärrä. Ihmiset olivat hyvin välinpitämättömiä. tämä johtaa helposti siihen, että opiskelijat eivät sitten ole kovin aktiivisia yhteiskunnassa. He eivät äh, osallistu vapaaehtoistyöhön, vaihto-ohjelmiin. Ja kuitenkin mahdollisuuksia on niin paljon, kuten esimerkiksi tämä Youth on the Move-projekti, joka on mahtava. Mutta äh, opiskelijat eivät välttämättä oikein tiedä näistä mahdollisuuksista. Joten koska, en tiedä paljon Euroopasta ja koska minua ei kiinnosta, niin silloin ei oikein tiedetä, millä tavalla olisi aktiivinen ja mitä mahdollisuuksia on. Mutta koska me olemme tulevaisuus, niin me haluamme vahvistaa korkeakouluopiskelijoita koko Euroopassa. Sen vuoksi meillä on tässä kolme tavoitetta. Kasvattaa käytännön osaamista Euroopasta, luoda tämän projektin mahdollisimman monikerroksinen vaikutus ja mahdollistaa informaatiovaihtoa korkeakouluopiskelijoiden kesken. Tämä tehtiin esimerkiksi interaktiivisiin workshopeihin ja kiesimme korkeakouluja kertomassa näitä samoja asioita, mistä tekin puhuitte, miten matkustaa, miten osallistua vaihtoihin ja niin edelleen, mutta myös äh, erilaista äh, historian esittelyä EU-sta, EUn synnystä, toimielimistä ja niin edelleen. Tällä tavalla me annoimme tällaista käytännön osaamista ja äh, sitten äh, opiskelijat kykenivät sitten omissa korkeakouluissaan järjestämään erilaisia toimia. Ja äh, tästä me sitten saimme hyvin paljon hyvää kokemusta. Tällaisilla toimilla me motivoimme nuoria ja toivomme, että tämä johtaisi tällaiseen lumipalloefektiin muiden opiskelijoiden keskuudessa. Ja emme me vaadi paljon aikaa, vaan ihan vain pieni aika, että kertoo eteenpäin opiskelijoille omista kokemuksistansa. Alussa meillä oli toki ongelmat taloudellisten asioiden suhteen, mutta me halusimme todellakin vain äh, käyttää ihmisiä heidän aikaansa. Käytä hieman aikaa ja sillä saatte tehtyä paljon. Me teimme hyvin paljon PR-toimintaa, workshoppeja, äh, luentoja siellä täällä. Ja sitten järjestyi myös tällaisia koulutusseminaareja, jossa koulutimme nuorisoa, millä tavalla toimia, matkustaa, millä tavalla tehdä tässä interaktiivisia workshoppeja. Tässä on yksi kuva tällaisesta koulutustilaisuudesta. Me laadimme tästä tällaisen paketin ja tässä paketissa on lyhyt esittely eurooppalaisista asioista ja kaiken näköisiä ideoita keskusteluiksi, peleiksi ja muuksi, mitä voidaan sitten koulussa käyttää. Joten ihmiset lähtivät sitten koteihinsa näistä koulutuksista ja käyvät sitten eri kouluissa ja käyvät sitten kertomassa muutamassa ryhmässä ja tällä tavalla sitten tätä projektia on levitetty. Ja tässä sitten tämä esimerkki, jonka teille halusin näyttää. Is there no music? Okay. Well, at least you have an idea like how students were... No nyt ainakin näette, millä tavalla opiskelijat työskentelevät keskään. Nämä ovat 15-vuotiaita. Tämä on Ytrehtissä, Alankomaissa. Kävin myös Puolassa eräässä koulussa puolalaisten opiskelijoiden kanssa, joten otimme mukaan myös tämä monikielisyysaspektin. Teemme projektin puolaksi, englanniksi, espanjaksi, englanniksi, saksaksi, englanniksi. Ja sitten mitä tässä nyt tehdään, niin maalattiin tällaisia stereotypioita kustakin eurooppalaisesta maasta. No, it's, it's okay. Ah. Okay, this is such a pity, but I... No, olipa sääli. Mutta toivon, että te saitte kuitenkin lyhykäisen ajatuksen siltä, miltä tämä näytti. Tämä oli hienoa. Opiskelijat olivat niin motivoituneita tekemään näitä kuvia ja maalauksia. Tämä on ihan pieni juttu, mutta, mutta heidän e- innostuksensa kautta he itse keksivät tämän idean, että näytetään koululle, että me olemme innostuneita ja kiinnostuneita. Tämä, tätä me olemme oppineet. Joten tämä oli heidän oma ideansa. Ja opettajien ja meidän avullamme he sitten toteuttivat sen. Some more facts is that 102 uh, people are... 102 ihmistä uh, on koulutettu 19 eri maassa. Ja he ovat nyt sitten lähteneet omiin korkeakouluihinsa ja näiden interaktiivisten workshoppien kautta sitten hyvin paljon nuoria tavataan ja saavutetaan, mutta me kykene heitä laskemaan. Joskus esitellään asia koko koululle, joskus 20 hengen luokalle. Nämä ovat hyvin erilaisia, mutta idea on kuitenkin se sama. Eli annetaan nuorille mahdollisuus tulla aktiiviseksi Euroopan tasolla. Me työskentelemme myös erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Me olemme laatineet kirjeitä ihmisille kutsuaksemme heidät esimerkiksi meidän johtokuntaamme. Toivomme tapaavamme myös Euroopan parlamentin jäseniä ja tehdä teidän kanssanne yhteistyötä ja katsoa, voimmeko esimerkiksi tehdä informaatiovaihtoa. Olemme myös laatineet eh, nettisivuston, sen te näette tässä. Ja meillä on myös eh, Facebookissa tämän aloitteen oma nimi. On tätä kautta myös esimerkiksi eri kansallisuuksien korkeakouluopiskelijat voivat tavata toisensa. Joten vielä kerran kiitän teitä luottamuksesta tähän meidän projektiimme. Ja toivon mukaan voimme tavata vielä tänä iltapäivänä tai huomenna. Minä jään tänne vielä ja meille on järjestetty tämän palkinnon kolmelle voittajalle on järjestetty todella hieno ohjelma. Kiitokset. Thank you very much, Hilde. Kiitokset, Hilde. Tämä oli mielestäni hyvä täydennys olemassa olevalle nuori, nuorisoparlamentille, koska meillä on myös sellainen. Työskentelemme kaikki samaan suuntaan. EU sitä rahoittaa, EU ei rahoita teitä. Te teitte tämän omaan laskuun, että tämä on hienoa. Ja tämä on myös että mielenkiintoista äh, esimerkiksi Komenius-ohjelman puitteissa. Komenius-ohjelman sisällä on kaikki nämä mahdollisuudet myös, joten ehkäpä te voisitte äh, ottaa siihen mukaan jonkinnäköistä linkkejä ja ehkäpä saada sieltä myös äh, rahaa työhönne. Tämä vain ihan tällaisena pikkuvinkkinä. Selvittäkääpä se. Kiitos. Olen vakuuttunut siitä, että olette luoneet hienon ohjelman, joka vain vahvistaa. Nyt Marika Rien. Niin. Uh, how can I change a slide in my presentation? Yeah, but do it. I don't know. You have it. Do you have something there? Yes. Okay, allez-y. Wollen machen? allez Ja. We the pages for you. Uh, okay. She will so do it and you will speak. You can read and Come on. Okay. Okay. Bonjour. Donc, euh, j'ai fait une présentation en anglais, mais je vais m'exprimer en français. Niin. Äh, puhun ranskaa, koska se on äidinkieleni, vaikka olinkin esitykseni laatinut englanniksi. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että sain tulla tänne. Olen äh, ylpeä vuodessani esitellä teille Aktean Kyse on eurooppalaisesta yliopistoteatterista. Ketä me sitten olemme? No, minä olen Marie Terrier, olen vastuussa tämän festivaalin tiedottamisesta. Aktea alkoi jo 11 vuotta sitten. Siellä oli noin kymmenisen ihmistä. Nyt meitä on jo kolmisen kymmentä Albikarmon koulun oppilasta. Me olemme organisoineet tämän festivaalin ja joka vuosi niin teemme. Joka vuosi satakunta taiteilijaa tulevat kaikkialta Euroopasta ja tulevat tänne Albiin, meidän kaupunkiimme, osallistuvat tähän intohimoiseen teatteriharrastukseemme. Mikä tämä Aktea sitten on? Kyseessä on teatterifestivaali, se on kaksiosainen. Ensinnäkin meillä on teatteriosuus. Kyse on opiskelijajoukoista, jotka tulevat teatteriryhmistä, jotka tulevat kaikkialta Euroopasta, esittävät ranskankielisen esityksen, jota sitten seuraa mm, ulkomaalainen esitys. Opiskelijat esiintyvät omilla, omalla kielellään ja meillä on jury, tuomaristo, joka koostuu sekä professionaaleista että amatööreistä. Ja festivaaliviikon aikana valitsevat yhden esityksen kappaleen, joka sitten palkitaan festivaalin päätteeksi. Tämän lisäksi meillä on tällaisia off-festivaaleja, oheisfestivaaleja, muun muassa ilmaiskonsertteja, kaikenlaisia katunäytöksiä ja sitten meillä on yksi teemapäivä, joka on varattu lapsille Tällä tavalla voimme opettaa lapsille eurooppalaisesta kulttuurista, kun eivät sitä vielä hyvin tunne. Aktea on siis tapahtuma, todella tärkeä tapahtuma Albikarmon kaupungille. Meillä on vain noin 60 000 asukasta. Kaupunki on Etelä-Ranskassa. Meillä on vain yksi tiedekunta siellä, mutta paljon nuoria ja lapsia – Joten tämä on erittäin tärkeä tapahtuma kaupungin kulttuurielämälle ja myös eurooppalaiselle ulottuvuudellemme. Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä, että saimme tämän palkinnon. Se on meille kovasti rohkaiseva asia. Ja me saimme myös Albin kaupungin mitallin. E, tällä tavalla kaupunki tunnusti meidän työmme. No miten festivaali sitten tapahtuu? Joka vuosi pääsiäisloman aikana. Me käytämme viikon tähän festivaaliin. Tällä tavalla kaikki pääsevät loman aikana paikalle. Yleensä meillä on suuri yleisö paikalla. Yleisö, joka ei välttämättä normaalisti ole kauhean kiinnostunut eurooppalaisesta kulttuurista. Ja nämä tiimit, tiimimme kokoontuvat pari kertaa vuodessa, lokakuussa ja helmikuussa ja myös maaliskuussa kokoonnumme, koska meidän täytyy tehdä erilaisia logistisia järjestelyjä, meidän täytyy kertoa tai tiedottaa kaikkialla Euroopassa opiskelijoille, taiteilijoille tästä tapahtumasta. Heille täytyy järjestää asunnot, ruokailu. Kaikki eivät välttämättä puhu samaa kieltä, joten paljon me joudumme investoimaan erilaisiin sähköpostiin ja puheluihin, puhelukuluihin. Kuten varmasti olette jo arvanneetkin, niin teatteriesitykset järjestetään meidän omassa teatterissamme. Sisäänpääsy on vain yhden euron suuruinen. Se on aivan symbolinen summa. Meillähän on pal- suuri yleisö. Ja paikalle tulee myös naapurikaupunkien lapsia, jotka eivät ole välttämättä kovinkaan tottuneita teatteriin kävijöitä, eikä heillä ole muutenkaan kovin paljon mahdollisuutta erilaisiin kulttuuririentoihin. Ja illalla me sitten annamme heille mahdollisuuden keskustella taiteilijoiden kanssa, opiskelijoiden kanssa. Tällä tavalla voimme vaihtaa mielipiteitämme. Tämä on merkittävä vaihdon mahdollisuus. Ja sitten tämä OFF-festivaali tapahtuu kaupungissa, osittain tiedekunnassamme. haluamme pitää yhteyksiä muihin opiskelijoihin. Ja sitten meillä on aukio kaupungin sydämessä, jonne ihmiset todella tulevat sankoin joukoin. Haluamme todellakin puhutella niitä nuoria, jotka eivät välttämättä tunne kulttuuria ja eurooppalaista taidetta. Sitten meillä on tämä lasten teemapäivä. Tuona päivänä me todellakin käytämme kaiken päivän lapsille. Meillä on erilaisia opettajia toimittajia paikalla ja me jaamme myös lentolehtisiä, jotta saisimme vedettyä puolemme mahdollisimman paljon lapsia. Joka vuosi tulee paljon lapsia paikalle, sellaisia lapsia, jotka eivät välttämättä ymmärrä artistien puhetta, niin ne kuitenkin nauravat katketakseen kloonien edessä ja katselevat näitä pieniä näytelmiä, eivät välttämättä edes omalla äidinkielellään. Joten aktea on varsinainen kulttuurinen ilotulitus koko viikon ajan koulumme tulee, koulumme tiloihin tulee satoja artisteja kaikkialta Euroopasta. Koko kaupunki muuttuu tuon viikon aikana. Ja meillä on usein sellaisia artisteja, jotka ovat jo olleet aiemmin paikalla, tulevat ihan pelkästään tämän ilmapiirin tähden, vaikka eivät välttämättä itse osallistu festivaaliin, niin tulevat uudemmankin kerran ja keskustelevat esiintyvien taiteilijoiden kanssa. Ja kuten sanoin, jokainen taiteilijaryhmä, teatteriryhmä käyttää omaa äidinkieltään. Ja heidän täytyy sitten todella turvautua erilaiseen elekieleen ja intonaatioon, jotta yleisö voi ymmärtää, mitä he haluavat ilmaista. Eli on tää, näyttelijöiden täytyy todella pistää itsensä likkoon ja elehtiä. Nyt tämä Charlemagne-palkinto on meille todella tärkeä tunnustus meidän työstämme, koska sillä on koska viime vuonna meillä oli suuria vaikeuksia järjestää tämä festivaali finanssikriisin vuoksi. Emme saaneet kauhean paljon avustuksia ja meillä oli todella vaikea saada näitä eurooppalaisia ryhmiä paikalle koska kaikki maksaa ähm, asuminen, ruokailu ja niin edespäin, mutta Euroopan unionin avulla saimme paikalle ähm, tulemaan äh, vierailijaryhmiä ja me olemme myös turvautuneet mainontaan. Tänä vuonna kesällä äh, ilman mainontaakin ähm, sellaiset opiskelijat, jotka olivat kuulleet Charlemagne-palkinnosta, ihan oma-aloitteisesti ottivat meihin yhteyttä ja halusivat, että kysyvät, saavatko tulla esiintymään. Ja olemme päättäneet, että tiettyjen lasten on ehkä vaikea ymmärtää vieraita kieliä, joten halusimme jollain tavalla käännättää näitä, tai jo ainakin avainsanoin kääntää näitä esityksiä. Kiitoksia. Merci Marie. Vous avez écrit vraiment. Kiitoksia Marie. Te todella ö, olette luoneet tällaisen luovan, luovan kentän ja toivottavasti ö, pääsette jatkamaan tätä työtä. Ö, kysehän on todellakin Min ö, Albikarmon koulusta, kyse ei ole mikään kulttuurikoulu tai taidekoulu, joten tämä on erittäin kiitettävää ja arvostettavaa. Kiitokset kovasti ja hyvää jatkoa. Bitte sehr. Unterliebe Oberkante. Ja sitten äh, Schöpe. My name is Lara Schöpe. Hei, minä olen Lara Schöpe. Tulen Saksasta ja olen äh, todella ylpeä saadakseni, saadakseni olla täällä yhden äh, voittavan projektin edustajana. Kiitokset tästä kutsusta. ja teen esittelyni saksaksi. Yläreuna alahuuli on koko projektin nimi. Tässä äh, on oikeastaan kysymys tällaisesta äh, ekologisesta projektista, jossa Alankomaiden, Puolan, Unkarin ja Saksan oppilaat ovat yhdessä käsilleet eh, tällaista globaalia poliittista eh, aihetta. Ja tämä nimi eh, oikeastaan osoittaa vain, että mitta on täynnä ja osoittaa esimerkiksi miten paljon meillä on ongelmia vaikkapa tulvien kanssa, joka on yksi tällainen aihe. Yläreuna, ala, huuli on myös tällainen alueellinen tutkimus. Eli tämä alahuuli on Reinin alajuoksu. Tämän projektin eh, puitteissa eh, tarkistellaan tätä eh, tulvakysymystä rajat ylittävänä tehtävänä. Nyt sitten itse projektiin syyskuussa 2007 12 koululaista Konrad von Suus eh, lukion biologian ryhmä toteutti yhdessä Puolan, Unkarin ja Alankomaiden eh, ystäväkoulujen kanssa tällaisen ekologisen eh, kenttätutkimuksen. Ajatuksena oli se, että tutkitaan, onko olemassa paikallisia vastauksia globaaleihin ongelmiin, jossa tärkeänä pidettiin toimintaa paikan päällä, huomioiden kuitenkin globaalin ulottuvuuden. Me pyrimme osoittamaan, että globalisoitumisen seuraukset näkyvät aina myös paikallisesti ja koskevat ihmisiä myös yksittäin. Mutta ennen kaikkea pyrittiin löytämään toimintamalleja demokraattiselle eh, toiminnalle ja yhteiskunnan osallistumisella. Eikä siitä, että oltaisiin, eh, tavallaan annettaisiin periksi globalisaatiolle, vaan ei, vaan että eh, nimenomaan saataisiin ihmiset toimimaan. Yhteinen fokus oli tämä tulva, vaara, joka koski nimenomaan näitä koulujen alueita. Tämä kuva viittaa meidän projektiimme sen vuoksi, että yhtäältä maapallolla on liian vähän vettä ja toisaalta maailmassa on liikaa vettä. Tässä te näette tulvia. Nämä kuvat on, ovat meidän ottamiamme. Tässä on tämä joki, jonka me valitsimme. Ihmiset ovat tämän joen suistot tällä tavalla muuttaneet. Tässä te näette jälkiä siitä, kun äh, tätä, joke, joki, äh, tätä jokea nyt äh, tavallaan, miten sanoisin, remontoidaan tätä <laughs> reunusta. Tästä näette näitä rakennustöitä. Sitten täällä tehdään näitä penkereitä, jotka ovat myös ihanteellisia lintujen pesimispaikkoja. täältä joki ja jokisuista näyttää nyt sitten tämän uudelleen luonnontilan palauttamisen jälkeen. Tässä vesi voi rauhassa laajeta, jos esimerkiksi sataa voimakkaasti, niin aikaisemmin vesihän ei mahtunut mihinkään. Se ei kyennyt tavallaan levittäytymään mihinkään suuntaan ja silloin se johti tulviin. Nyt tämä vesi kykenee hissukseen tässä tavallaan levittäytymään näitä reunoja pitkin. Tämä on osa myös meidän projektiamme. Me pyrimme vahvistamaan kalakantoja. Pyrimme myös toteamaan, mitä kaloja, eläimiä, joissa on. Tässä te näette erilaisia lintuja. valkohaikara on palannut takaisin. Se ei aikaisemmin tuolla alueella ollut. Joten sen palaaminen on hieno merkki. Sudenkorennot ovat palanneet. Myös tämä punainen sudenkorento, joka tulee Afrikasta ja elää myös eteläisessä Saksassa. Tämän palaaminen on merkki siitä, että ilmasto on muuttumassa. Meidän projektimme lopuksi me järjestimme suuren tällaisen symposiumin kokoonnuimme paikalle vanhempiemme kanssa, perheittemme kanssa, poliitikkojen, kaikkien kanssa, kaikki, joita tämä projekti kiinnosti. Järjestimme tällaisen ähm, pyöreän pöydän, jossa käsiteltiin tärkeitä asioita, esiteltiin tärkeitä kysymyksiä päättäjille. Ja myös se, että kysymys on Euroopasta ja puhumme siitä, miltä meidän mielestämme tulevaisuus näyttää, mitä pelkoja meillä on ennen kaikkea liittyen ympäristönmuutokseen. Ja yhdessä me laadimme tällaiset tietyt vaatimukset, kuten esimerkiksi että esimerkiksi jokia ei saa tavallaan pienentää, muuttaa muuta kuin takaisin luonnollisempaan muotoonsa. Ja että jo- jo- joet pitäisi muuttaa nimenomaan sillä tavalla, että voitaisiin välttää tulvia. Ja tässä on mainittu kaikki nämä koululaiset, jotka olivat mukana tässä projektissa. Kiitoksia. Vielen Dank, Lara. Kiitokset. On hieno asia, että nuoret ihmiset lähtevät korjaamaan isiensä ja äh, isoisiensä äh, virheitä, miten me olemme pahoinpidelleet ympäristöämme että te yritetäänkin tehdä sen näkyväksi. Kaikkeahan ei voi muuttaa, mutta voidaan ainakin yrittää huolehtia siitä, että äh, kunnat olisivat kiinnostuneempia äh, siitä, mitä tapahtuu, ja että meidän täytyy monissa paikoissa äh, palauttaa luonnontilat ennalleen. Ja että uudet jäsenvaltiot eivät tekisi niitä virheitä, mitä me olemme tehneet. Minä muistan Saksassa puhuttiin Altmühltaalin muuttamisesta, jota me silloin vastustimme ja kuitenkin sitä lähdettiin hyödyntämään ja rakentamaan. Sen vuoksi on minusta hieno idea, että te olette tähän lähteneet. On niin paljon hienoja asioita, jonka nuoret voivat tänä päivänä puuttua ja johon, jossa he voivat eurooppalaisina toimia. Ja kun te teette jotain tällaisia asioita, niin muistakaa, että kun te tapaatte nuoria ihmisiä, niin muistuttakaa heitä, että Euroopan unionilla on ohjelma, tämä nuorten vapaaehtoispalvelu. Ja tämä ohjelma antaa mahdollisuuden osallistua Euroopan 46 maassa tällaisiin töihin. Eli on olemassa mahdollisuuksia, mitä te teitte tällaisessa pienessä puitteessa, mahdollisuus viedä sitä eteenpäin suuremmissa puitteissa. Ehkäpä on jo ihmisiä, joilla on ollutkin ajatus osallistua jatkossa tähän vapaaehtoisohjelmaan. Kiitän teitä kaikkia kolmea siitä, että tulitte tänne paikalle ja toivon mukaan te suurella ilolla viette työtä eteenpäin ja saatte muutkin ihmiset kiinnostumaan meidät myös. Te olette tärkeitä meidän tulevaisuudellemme ja kaikkien tulevaisuudelle on tärkeää, että Euroopan unioni jatkaa hyvien aloitteiden kerran eteenpäin. Kiitos. Bedeutet, dass wir... No niin. Koska kukaan ei ole kommentoinut koordinaattoreiden päätöksiä, niin se merkitsee sitä, että te ne hyväksytte. Onko mitään ongelmia niiden suhteen? Yeah, fishes. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Täällä ei nyt ole paikalla SD-ryhmästä herra Bajia. Minä olen sopinut siitä, että ehdottaisimme vierailua siihen maahan, joka on puheenjohtajavaltiona, eli tässä tapauksessa Espanjan, ja me haluaisimme niin sitten, äh, että vierailu ko- kohdistuisi Kataloniaan, ei niinkään Barcelonaan, vaan Pyreneillä olevaan pienempään paikkakuntaan, jossa on, pienemmälle paikkakunnalle, jossa on tärkeitä kirkkoja, vanhoja kirkkoja. Tämä on mielestäni tärkeä aihe ja minusta olisi sopiva hetki ottaa asia esille. Rova Vajia ja minä itse ja herra Mijan olemme espanjalaisia edustajia. Me emme mitenkään halua vastustaa San Sebastiania, koska se on yksi Espanjan kauneimpia, kau, kauneimpia kaupunkeja. Mutta haluaisin, että voisimme tämän päätöksen jätä sen myöhemmäksi ja tehdä – uudestaan siitä kohdasta vielä uuden ehdotuksen. Hyvä kollega Fisas, me puhuimme tästä kauan ja hartaasti eilen. Me totesimme, että olemme erittäin usein käyneet Barcelonassa. Viime kaudella kävimme Barcelonassa ja ehkäpä nyt olisi soveliasta vierailla toisella alueella. Ja ehdotus tuli Espanjasta. Me tartuimme tähän ehdotukseen ja me äänestimme aiheesta eilen – Voimme toki valiokunnassa äänestää aiheesta uudelleen, mutta minusta meidän pitäisi pitää kiinni San Sebastianista. San Sebastianistahan tulee 2016 mahdollisesti myös Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ei se ollut helppoa eilen. Barcelona houkuttelee aina. Mutta se oli niin houkutteleva, että me kävimme ainakin kaksi kertaa siellä jo viime kaudella, joten ajattelin meille, että annetaan muillekin espanjalaisille mahdollisuus. Koskapa Espanjalla on puheenjohtajakausi, niin lähdemme San Sebastianiin. Minä toivoisin, että te ette pidä kiinni siitä, että Barcelonaan lähdettäisiin. Me puhuimme tästä erittäin hienosti pitkään eilen, mutta jos te pidätte tästä kiinni, meidän täytyy äänestää. Se mantenga Barcelona. En nyt minä halua siitä pitää kiinni, että Barcelonasta pidettäisiin kiinni. Sillä, ja sitten tämä ehdotus San Sebastianista ei tule espanjalaisilta, se tulee liberaaliryhmältä, jossa ei ole yhtään espanjalaista eh, edustajaa. Tämän ehdotuksen hän on tehnyt herra Takkula Suomasta, Suomesta ja liberaaliryhmästä. No, kaikella kunnioituksella häntä kohtaan, niin minusta pitäisi kuitenkin kuunnella ensin minua ja Rova Vajaa. Me olemme espanjalaisia ja tietyllä tavalla me olemme kuitenkin myös valmiita ja hoitamaan osan näistä järjestelyistä. Enkä tässä muodossa näin olen voi hyväksyä tätä päätöstä. Mä, no, that's the same samaan aiheeseen. Me päätimme eilen, tai siis valiokunta päättää, edustaja Hannibal oli paikalla, jos te haluatte, niin me voimme ottaa tämän seuraavalle esityslistalle uudelleen ja sanoa, että Espanja ja sitten seuraavassa kokouksessa päätämme vielä paikkakunnasta. Se olisi ehkä passelia. Minulle sanottiin, että Espanjan kollegat ovat tätä mieltä Siksi minä tämän eilen hyväksyin. Meillä on tässä valiokunnissa ihmisiä lähes vain ainoastaan Kataloniasta. Sen vuoksi minusta olisi ihan mielenkiintoista kuitenkin nähdä muitakin alueita Espanjassa. Ei siksi, että en olisi siellä ollut, vaan siksi, että Espanjan kulttuuri on niin monimuotoista ja meidän täytyy huomioida se. Ja siksi minä henkilökohtaisesti, kun tajusin, että kysymys oli San Sebastianista, niin olin sen puolesta. Eli me päätämme, että me menemme Espanjaan, mutta sitten puhumme siitä vielä, että mikä on se kaupunki. Okay. Onko vielä ongelmia eilisen pöytäkirjaan? Boris, eilisen vai jotenkin muuhun? Eilisen koordinaattorina kokoukseen, selvä. Jeżeli można, miałem okazję zgłosić. Kiitoksia. Ehdotin eilen kuulemistilaisuutta tekijänoikeuksista. Kyseessä on aihe, joka liittyy tähän Google-päätökseen. Tulemmeko me nyt sitten lykkäämään tämän kuulemistilaisuuden vuoteen 2001? 11, koska niin kysyn, että minkä vuoksi tätä ei ole lisätty, sisällytetty? Ei, kun me tiedän vain, että me sanoimme, että valiokunta, oikeusasioiden valiokunta ja meidän valiokuntamme yhdessä järjestävät kuulemisen. Meidän täytyy tehdä se yhdessä. Ehkä me voimme ottaa vielä jonkin muunkin valiokunnan, koska monet asiat liittyvät tekijänoikeuksiin. Oikeusvaliokunta, sisältö, se olemme me, ehkäpä itse